Uh, ladies and gentlemen, I think we should... Hyvät naiset ja herrat, on varmaan syytä aloittaa. Kiitoksia vielä, että tulitte iltapäivälläkin paikalle. Tämän päivän iltapäivän aluksi meillä on edustaja Hedin mietintö kuluttajan suojasta, kuluttajasuojaa tulostaulusta. Täällä on sitten sen jälkeen varapuheenjohtajani käsissä tämä keskustelu. Tässä on parisen tuntia. Pari tuntia ensin tätä kuluttajaoikeuksia ja sitten kilpailupolitiikkaa käsittelevä osio noin kello kuuden maissa. Tervetuloa Rova Head, hänellä on oma varjo, varjoesittelijänsä näköjään Föleissä. Tervetuloa hänellekin kansanpuolueen virallisempaa varjoesittelijä ei vielä ole paikalla, mutta onko kansan puolelta joku luvassa varjostamaan Anna Hediä? Tuleeko teiltä varjoesittelijä paikalle vai eikö tule? Käsiä levitellään. Äh, Te olette Rosvon nimessä sitten minä omani, oman ryhmäni puolesta olen tässä mukana. Olet, olet, oletteko te vihreiden varjoesitteli? Ei ole päätetty. Ehkä, mutta no nyt teidät on virallisesti nimitetty. Ja Gwen varjoesittelijäkin on paikalla. Edustaja Hei, olkaa hyvä. Kiitos, herra puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Me olemme jo jonkin aika sitten käynnistelleet tätä hommaa tämän kuluttajatulostaulun kanssa ja edellisellä kerralla vai minä pääsin käyttämään puheenvuoron. Nyt odotan enemmänkin kommentteja, kun meillä on muitakin varjo, varjoesittelijöitä paikalla kantansa lausumassa. Muutama sana ensin tähän kärkeen. Halua, haluaisin ilmaista tyytyväiseni siitä, että tässä että toinen tulostauluversio on, on nyt saatu markkinoille. Ensimmäinen oli erittäin hyvä ja tässä tämä muutos on erittäin mielenkiintoinen, koska nyt on nimenomaan kyse kansalaisten odotuksista ja kansalaisten mieltymyksistä ja odotuksista sisämarkkinoiden nimissä, että sisämarkkinat olisivat nimenomaan kuluttajalähtöisiä. Sitten haluaisin vielä kiittää komissiota siitä, että valiokunnan viimevuotinen mietintö on otettu kuuleviin korviin. On hyvä tehdä tästä tiedosta helppoluku, helppolukuisempaa ja helpos, helpommin saatavaa kuluttajille, jotta kuluttajien luottamus sisämarkkinoihin voimistuisi ja että he voisivat paremmin hyödyntää sen etuja minä olen jo käynyt jo aiemmin läpi paljon läpi näitä yksityiskohtia, enkä niitä sitten kaikkia toista, mutta lyhyet, lyhyt kertaus, eli tämä tulostaulu on, on osoittanut ihan samat, on tässä käyttänyt samoja muuttujia kuin viime vuonna hinta, turvallisuus, toimitusajat, asiakastyytyväisyys muun muassa tärkeimpinä äh, kuluttajilla näyttää olevan palvelusektorilla kuin äh, tavarasektorilla ongelmia. Ja, jouto, ja kun äh, esimerkiksi tuo, toimittaja vaihtaa, niin hintojen nousu on hitaampaa. Sitten rajat ylittävä kauppa mm, kehittyy hitaasti. Samoin kuluttajien oikeuksien ylläpitäminen ja kehittäminen ovat erittäin tärkeitä markkinoiden toimivuuden vuoksi. Tätä taustaa vasten tulen omassa mietinnössäni esimerkiksi ehdottamaan sitä, että tulostaulu sisältäisi jäsenmaiden kuluttajajärjestöjen arvioinnin, koska jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja tässä suhteessa. Tästä saamme toivon mukaan lisää avoimuutta ja myöskin sitten kuvan siitä, missä resursseja tarvitaan lisää. Voima, vahvoilla kuluttajajärjestöillä on mahdollisuus todellakin suorittaa valvontatyötä myöskin rajat ylittävällä tavalla ja sitten jakaa omaa tietämystään muille organisaatioille ja kuluttajille noin ihan äh, jurista tietä minusta on hyvä yrittää löytää ratkaisuja kiistojen ratkaisemiseen tuomioistuinten ulkopuolella äh, silloin, jos ei kauppiaan kanssa ole päästy sopuun. Se on erityisen tärkeää nyt tässä talouskriisin aikoina, äh, kun kuluttajat ovat haavoittuvampia kuin normaalista. Monet Äh, tavalliset kuluttajat äh, eivät äh, alistu, al, eivät halua ajautua mm, tuomioistuin käsittelyyn, oikeuskäsittelyyn sen hitauden ja kalleuden vuoksi. Haluaisin myöskin käynnistää keskustelua tämän suoja asetuksen asetuksesta. Tässä vaiheessa vielä ei ole saatu konkreettisia ehdotuksia, mutta varmaankin tämä tapahtuu sitten tehostetun yhteistyön kautta. <clears throat> Sitten vielä viimeisenä kohtana haluaisin kiinnittää valiokunnan huomioon siinä, että on <clears throat> tarkoitus on saada rahoitusta muualta, toisin kuin suosituksissa on saatu sanottu aiemmin, eli näitä, tämä rahoitus on vielä ollut avoin ja vedota sitten jäsenvaltioihin, että jatkossa asianmukainen rahoitus saadaan sitten sekä kansallisesti että Euroopan tasolla mm, tälle toiminnalle ilman markkinoiden valvontaa sekä kuluttajat että elinkeinoelämä joutuvat kärsimään ja menettävät luottamuksen sisämarkkinoihin. Sen vuoksi meidän on pyrittävä vahvistamaan kuluttajien luottamusta. Ilman sitä nimittäin sisämarkkinat eivät koskaan kehity siihen suuntaan, kuin, äh, kuin niiden oli tarkoitus kuluttajalle kuluttajan kannalta toimia. Niin ikään kiinnittäisin huomiota siihen, että viimeksi kun hyväksyimme täällä tämän tulostaulun, se tapahtui yksimielisesti ja ilman ongelmia. Käsittääkseni tekin pidätte sitä tehokkaana työkaluna. Meillä on uusi komissio valmistautumassa virkakaudelleen, on todella sinun tärkeää, että me pidämme ääntä tästä tulostaulusta, ettei se sitten häviä sinne muiden kiinnostavien, kiinnostavien kysymysten hetteikköön. Kiitoksia tästä ja nyt kuuntelen sitten, mitä muilla on sydämellään asiasta. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitos teille edustaja Hed. Hyvä, hyvä johdanto ja siitä, että jatkatte nyt siitä, mihin viime, viime viikolla jäätiin. Edustaja Mantikin on paikalla. Turunen, äskeinen, minä ja sitten että vielä on neljäskin. Ihan kärkeen David Meille tervetuloa komissiosta. Hän on tässä itse asiassa ollut tämän tulostaulun pääarkkitehtinä aikoinaan keskustelemme tässä samalla myöskin täytäntöönpano tiedonannosta. Jos siitä haluatte jotain kommentoida, niin siitä vaan. No niin, Monti, olkaa hyvä. La ringrazio, sono Presidente. Ehm, cercherò... Kiitokset puheenjohtaja. Niin, koitan nyt ihan lyhyesti tämän asian esittää, sillä on sanottava, että tätä asiaa on käsiteltävä yhteistyön ja vuoropuhelun hengessä. Etenkin siitä syystä, että me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että kuluttajille täytyy antaa mahdollisimman paljon valinnanvaraa. Meidän täytyy suojata tämä mahdollisuus ja meidän täytyy toimia varovaisesti, emme siten, myös siten, että me emme itseämme aseta kuluttajan paikalle siten, että päätämme heidän puolestaan, mitä he haluavat. Meidän täytyy vapailla markkinoilla, sisämarkkinoilla sallia tuottajien myydä tuotteita, ja myös palveluita, palveluiden tarjoajia myydä palveluja, palveluitaan siten, että kuluttajat saavat valita vapaasti, mutta kuitenkin tietyn suojan piirissä. Me tarvitsemme tähän tiettyjä yhtenäisiä sääntöjä. Jokaisella jäsenvaltiollahan on tietysti mahdollisuudet löytää ratkaisut sisämarkkinakysymyksiin kysymyksiin mutta me puhumme erity- ja kansainvälisellä tasolla, mutta me puhumme erityisesti eurooppalaisista kuluttajista. Se on meidän tärkein kohteemme. Ja tuo tietokanta, jota on käytetty tämän raportin laatimiseen, tämän mietinnön laatimiseen, niin osoittaa, että perustiedot eivät ole välttämättä olleet ollenkaan yhtenäisiä. Me haluamme tehdä täydellistä kattavaa työtä. Valitettavasti meidän kuitenkin on pitänyt pohjautua sellaisiin tietoihin, jotka eivät vastaa välttämättä todellisuutta, jota on hirveän vaikea verrata keskenään toinen toisiinsa. Tästä näkökulmasta katsottuna me olemme täysin samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme lisävaroja muun muassa kerätäksemme lisätietoja, luodaksemme sellaiset kriteerit, joiden pohjalta voidaan verrata tietoja toisiinsa ja voidaan tehdä selkeämpiä päätöksiä. Toki täytyy muistaa, että työmme voi parantua kovastikin, jos me pystymme löytämään ja käymään yhteisen näkemyksen ja voimme löytää parhaimmat käytänteet unionista kuluttajat ovat ilmoittaneet olevansa tyytymättömiä tiettyihin tuotteisiin, myös tiettyihin palveluihin, esimerkiksi postipalveluihin. No, mutta täytyy kuitenkin muistaa, ettei kaikki mene huonosti ja kaikki ole surkeaa. Täytyy muistaa kuitenkin, että joillain aloilla asiat sujuvat hyvin ja, si- ja sitten keskittyä niihin, niihin asioihin, jotka eivät toimi välttämättä hyvin hajautetusti jäsenvaltioissa. E, ja, eikä sitten, kes- eikä sitten keskittyä niissä jäsenvaltioissa, joissa tietyt palvelut toimivat hyvin, niin niissä keskittyä myös niihin ongelmiin, jotka sitten toisessa jäsenvaltiossa sujuvat huonosti. Eli katsoa tarkemmin sitä, missä jäsenvaltiossa mikäkin asia on huonosti. Täytyy varmaan koordinoida näitä asioita jäsenvaltioiden, jäsenvaltioiden välillä paljon tehokkaammin. Tähän voi parlamentti, komissio ja sitten neuvosto osallistua kansallisten lähetettyjen asiantuntijoidensa kautta voidaksemme palvella todellakin kuluttajia. Ja sitten vielä lopuksi me, meidän täytyisi myös muistaa tuo sähköinen kaupankäynti. Muutamien vuosien ajan jo tällä, tällä alalla ei ole päästy kovinkaan pitkälle ja se tietysti aiheuttaa epäluottamusta kansalaisissa. Vielä ei sähköinen kauppa ole kovinkaan hyvin kehittynyttä, koska on hyvin hyvinkin paljon suojaamattomia yhteyksiä ja epämääräisiä yhteyksiä, joiden kautta voi ostaa tuotteita ja siitä aiheutuu ongelmia. Eli meillä ei ole vielä riittävästi tietoa näistä kysymyksistä ja, ja lisäksi myös usein, jos kuluttaja on tehnyt ostopäätöksen internetin kautta, niin oston jälkeiset palvelut ovat hyvin huonoja. Siitä ei voi valittaa, sitä ei voi palauttaa tai muuta tällaista. Tämä on hyvin huonosti järjestetty. Me tarvitsemme selkeää vuoropuhelua vuoropuhelua, voidaksemme ratkaista tämän tyyppiset ongelmat, voidaksemme todellakin suojata ja turvata kuluttajien tulevaisuuden siinä mielessä, että siinä mielessä kuin me olemme kuluttajasuojaa tottuneet Euroopan unionin tasolla yleensä eteenpäin viemään. Kiitoksia. Busoi. Kiitoksia ja sitten edustaja Busoi. Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäiseksi pyydän Rochefortin puolesta anteeksi, että hän ei ole paikalla sillä hän käsittelisi tätä aihetta ja myös Schwabin aihetta. Hän ei pysty olemaan täällä, koska hän joutuu olemaan hautajaisissa omassa maassaan. En kuitenkaan nyt puhu varsinaisesti hänen puolestaan, vaan halusin tuoda tämän tiedoksi, että hän tätä tavallisesti käsittelisi. Ensinnäkin haluan itse onnitella komissiota tästä toisesta tulostaulusta ja jälleen kerran kiittää aloitteesta. meille poliitikkoina, mutta myös eri alojen asiantuntijoille ja kuluttajille, joita kiinnostaa saada tämän tapaista tietoa käyttöönsä, että tällaisia raportteja on saatavilla. Tulostaulu ei ole mikään helppo asia tai kuluttajansuojatilanteen yleistäminen Euroopan unionin tasolla. Kyse on nimittäin subjektiivisesta toiminnasta osin Toisekseen lainsäädäntö vaihtelee ja myöskin käyttäytyminen eri maissa EU-ssa vaihtelee. Ehkä sitten, jos meillä on yhtenäistä lainsäädäntöä ja saadaan aikaiseksi direktiivi, mitä siis ilman muuta tuen, tämä tulostaulu olisi paljon relevantimpi väline kuin nyt. Jos hintaa pidetään yhtenä indikaattorina, niin ainakin sitten se voi olla objektiivinen, mutta jos katsotaan sitten valituksia ja tämän tyyppisiä indikaattoreita, niin se on aika subjektiivista. Esimerkiksi oman maani Romanian osalta valituksia näyttää olevan vähemmän kuin joissakin pienemmissä maissa väestömäärään nähden. Eri maissa siis on erilainen mentaliteetti ja erilainen lähestymistapa asioihin – Eivätkä Euroopan kansalaiset kaikkialla ole tietoisia oikeuksistaan, eivätkä he kaikkialla halua käyttää näitä oikeuksiaan, joita heillä eurooppalaisina kuluttajina on. Rajat ylittävää kauppaa koskevat tiedot ovat minusta hyvin rohkaisevia – 57 prosenttia eurooppalaisista kuluttajista sanoo, että he eivät ole kiinnostuneita seuraavan vuoden kuluessa käymään kauppaa rajat ylittävästi, niin tämä osuus on kuitenkin vuosi vuodelta pienentynyt ja vuosittain yhä useammat eurooppalaiset ovat valmiita käymään kauppaa rajan yli. Sisämarkkinavaliokunnan jäseninä meidän tehtävämme onkin säätää sellaista lainsäädäntöä ja hakea sellaisia toimia, joilla voitaisiin kannustaa yhä useampia Euroopan unionin kansalaisia hyödyntämään tätä Euroopan unionin suurta ominaisuutta, nimittäin sitä, että ihmiset ja tavarat voivat liikkua vapaasti rajojen yli. Euroopan talouskin hyötyisi huomattavasti siitä, jos rajat ylittävä kauppa lisääntyisi. Yleensä ottaen uskon, että Saamme tästä aikaan hyvin mielenkiintoisen mietinnön ja meillä varmasti on jatkossa myös lisää tilaisuuksia keskustella asiasta. Kiitoksia. Uh, Mrs. Turunen. Ja seuraavana Turunen. Ja, tack för ordet. Ähm, lidt for mig at ud... Kiitokset. Niin, minä olen vähän hämmästynyt nyt siitä, että minut nimettiin tässä varjoesittelijäksi. En tiennyt, että tämä oli tällainen menettelytapa. Joka tapauksessa tässä vaiheessa voin sanoa, että tuemme sitä, tuen sitä, mitä sanoit juuri tässä, ja tuemme varmasti tätä taulukkoa myös. On hyvin merkittävää kuluttajien saada tietää, mitä on tehtävissä heidän tilanteensa parantamiseksi, ja löydet, meidän on löydettävä nuo lainsäädännön porsaan reijät löytävä, löydettävä sitten niihin korvaavia järjestelmiä. Puhuitte myös näistä jäsenvaltioiden järjestettävistä palautelaatikoista. Tämä on tietysti järkevä ajatus. Siihen tarvitaan tietysti rahoitusta ja tämä on tärkeää kansallisella tasolla samoin kuin unionitasolla. Musoi jo ehti puhua näistä indikaattoreista. Se on hyvin tärkeä kysymys ja meidän täytyy miettiä, minkälaisia indikaattoreita me pystyisimme luomaan ja voisimme sitten samalla myös miettiä, ovatko ne todellakin tarpeellisia ratkaisemaan ongelmia ja vastaamaan näihin erinäisiin laadullisiin kysymyksiin. Meidän täytyy miettiä, minkälaisia menetelmiä meillä on olemassa jo, koska on hyvin hankala näitä indikaattoreita ryhtyä tällä tavalla yhtäkkiä kehittelemään. Kaikki liittyy siihen, mitä kuluttajat tarvitsevat. Joka tapauksessa kaikki riippuu nimenomaan kuluttajien alkuperäisestä kannasta, kuten Bushoi sanoi, olen hän kanssaan siitä samaa mieltä. Me tarvitsemme kunnianhimoisia tavoitteita ja meidän täytyy pyrkiä menemään vielä pidemmälle kuin missä olemme tässä vaiheessa jo. Mutta minun mielestäni tämä teksti on hyvä ja voimme, voin sitä varmasti tukea. Kiitoksia. Well, thank you very much, Mr. Kiitoksia Turunen siitä, että olet valmis ottamaan tämän vastuun itsellesi. Ryyle ilmeisesti toimii varjoesittelijänä monissa asioissa vihreiden puolesta, joten on hyvä, jos tätä vastuuta hiukan jaetaan ja uskon, että olet oikein pätevää osallistumaan tähän asiaan. Minä toimin varjoesittelijänä omassa ryhmässäni ja tässä ominaisuudessa sanoisin itsekin muutaman sanan. Viime aikoina olen seurannut tätä asiaa ja olen ollut hiukan epäileväinen sen tuoman lisäarvon suhteen, mutta uskon, että nyt tässä on kohta käsillä sellainen kypsyysaste, jossa tästä tulostaulusta tulee hyödyllinen poliittinen asiakirja hyödyllistä on myös se, että on jo kerrytetty jonkin verran historiatietoja ja niiden avulla voidaan seurata näitä kehityskulkia ja jäljittää tapahtumia. Joka tapauksessa perustietojen vakaus on hyvin tärkeä seikka, jos halutaan todella saada jäljitettäviä tietoja, joita voidaan tarkkailla jälkikäteen, ja sen takia tämän tiedon laatuun on kiinnitettävä huomiota – ja harkittava sitä, millaisia indikaattoreita oikein käytetään. Uskoisin, että parissa seuraavassa versiossa kaikki nykyiset indikaattorit eivät enää ole niin hyvin puolustamassa paikkaansa kuin tällä hetkellä. Esimerkiksi hintojen liikkeet ovat tällainen seikka. Toinen asia, joka on erittäin kiinnostavaa, on se, millaisia käsityksiä kuluttajilla on kuluttajan suojasta, jota hallitukset heille tarjoavat. Näissä ajatuksissa on huomattavia eroja. Kuluttajien asenteet vaihtelevat hyvin voimakkaasti. Tutkimuksen tai raportin kannalta olisi mielenkiintoista se, että olisi jonkinlainen ydinjoukko tietoja ja ne sitten joka vuosi pidettäisiin ennallaan ja niitä voitaisiin vertailla vuosittain, mutta sitten lisäksi voitaisiin kenties ottaa huomioon jotakin trendejä, jotka voisivat vaihdella vuodesta vuoteen. Tätä täytyisi tarkastella erikseen. Mielestäni olisi kuitenkin hyvin hyödyllistä tutkia syvällisesti joitakin niitä, niistä tiedoista, joiden mukaan kuluttajat tuntevat olevansa paremmassa turvassa joissakin maissa kuin joissakin toisissa. Johtuuko tämä siitä, että oikeudet todella ovat parempia vai johtuuko se siitä, että kenties kuluttaja-asiamiehen hahmo on hyvin näkyvä kyseisessä maassa tai kuluttajien oikeudet todella, niitä ajetaan paremmin näissä maissa vai onko kyse sellaisista käsityksistä, joilla ei ole varsinaista todellisuuspohjaa? Mutta nämä olisivat joka tapauksessa tämän valiokunnan kannalta oikein kiinnostavan laatuisia tietoja ja voisivat auttaa jäsenvaltioitakin siinä, miten ne voisivat paremmin toimia kuluttajien todellisten oikeuksien turvaamiseksi tosimaailmassa. Olen samaa mieltä näistä palveluihin ja niiden rahoittamiseen liittyvistä ongelmista kuin aiempi puhuja. Mielestäni tästä on vedettävissä yhtäläisyyksiä myöskin meidän omaa valiokuntaamme ja palveludirektiivin ottamiseksi osaksi, ottamisen osaksi kansallista lainsäädäntöä. Me teemme palveludirektiiviin sellaisia muutoksia, jotka rohkaisevat jäsenvaltioita parantamaan palvelujen laatua. Tässäkin olisi mielenkiintoista tarkastella kuluttajatietoja – ja sitä, missä määrin kuluttajatyytyväisyys liittyy tiedon saatavuuteen tai tietoon poliittisista toimista. Sillä palvelut ovat sellainen ala, jossa laatu on hyvin tärkeä asia asiakkaiden kannalta ja se ei kuitenkaan ole niin selkeästi käsin kosketeltavissa kuin silloin, jos hankkii jonkun tuotteen ja voi tutustua sen konkreettisiin ominaisuuksiin. Jos vaihdetaan esimerkiksi matkapuhelin yhtiötä, siis puhelinyhtiötä tai toimittajaa, niin niitä ei ole niin helppo vertailla keskenään kuin jotain konkreettisia tuotteita. Komissiolle esittäisi seuraavan kysymyksen. Tämä asiakirja on poliittisen päätöksenteon pohjana erittäin hyödyllinen ja siinä on valtavasti tietoa jota ei kaikilta osin vielä ole edes saatu analysoitua riittävästi. Todellinen ongelma meidän kannaltamme on se, että onko olemassa jokin sellainen, sellainen kansantajuisempi viesti, joka tästä kaikesta voitaisiin saada esille ja, ja mikä olisi sitten se kohdeyleisö, jolle tätä esitettäisiin. Mielestäni tällaista lähestymistapaa kannattaisi ainakin harkita, mutta varsin Varsinaisesti minua kiinnostaisi, voidaanko tätä jotenkin hyödyntää siinä, jos halutaan jostakin tietyistä asioista nykyistä suoremmin ja selkeämmin viestiä kansalaisille ja äänestäjillemme, sillä kuluttajan suoja on äänestäjien kannalta hyvin tärkeä asia. Jos komissio voisi valaista hiukan ajatuksia siitä, että onko tällaisia kohderyhmiä tai kansantajuisempaa raportointia näiden tietojen pohjalta ajateltu. Aiemmin oli puhetta näistä käsityseroista. Ja tavoissa, joilla ihmiset voivat hakea korvauksia, on eroja ja myöskin siinä, kuinka aktiivisesti tätä mahdollisuutta on käytetty, on eroa. Ja tässä nyt yhdistetään aika kunnianhimoisella tavalla tähän asiaan riittyviä eri puolia. Eilen minulla oli mahdollisuus kuluttajansuojan yhteistyö- ja koordinaatioverkoston kokouksessa Brysselissä olla läsnä ja siellä valmisteltiin 2010 vuodelle tämän alan toimintaohjelmaa. Ja siellä pyrin pitämään esillä sitä, miten paneutuneita tässä valiokunnassa ollaan nimenomaan tällä alueella tehtävän työhön. Ja yksi tärkeimmistä säädöksistä, jotka nyt tämän työn pohjalla on, on se, jota täällä edustaja Gebhardin kohdalla edellisellä kaudella käsiteltiin. Ja kerroin myöskin, että me olemme saaneet tämän nyt käsillä olevan asiakirjan käsimme hetki sitten. Komission kannattaa todellakin miettiä tälle verkistölle pidemmän aikavälin strategiaa, mutta mekin voisimme antaa asiasta oman mielipiteemme ja tehdä jotain ehdotuksia, mitä tuossa verkostossa kannattaisi tehdä. Täällä puhuttiin näistä laajoista tempauksista aikaisemmin tällaisista keskitetyistä koordinoiduista toimista. Tämä englanninkielinen sweep-termi soveltuu tähän tehtävään aika hyvin. Ja uskoisin, että myös esittelijä Heedille kävisi, jos, jos näitä toimia ottaisimme huomioon tässä mietinnössä. Ja toivoisin myös, että kuluttajaoikeusverkosto toimisi tehokkaammin kuin mitä se nykyään jo tekee. Tänä aamuna kävimme Solvit-keskustelua ja totesimme sen yhteydessä, että jäsenvaltioilla pitäisi olla keinoja tukea meitä siinäkin työssä ja myöskin tähän asiaan tämä jäsenvaltioiden työn tärkeys ja sen tukeminen liittyy. Tässä sitten oli minun puheenvuoroni varjoesittelijänä. Ja seuraavan puheenvuoron saa Trianta Fyllidis QE-ryhmän edustajana. Kiitokset puheenjohtaja. Niin, tietysti tässä aivan alkuvaiheessa sanoisin sen, että kuluttajan suoja on meidän ryhmämme, ryhmällemme tärkein asia. Me olemme ehdottaneet tästä jo ehdotuksen aloitteen hinta valvontaa varten ja näitä näitä, nämä tiedothan on tuossa taulukossa mukana. Me olemme esittelijän kanssa samaa mieltä, mikäli me voimme myös osallistua tähän työhön, niin se olisi todellakin meidän etujemme mukaista. Tämä taulukko, joka meille nyt on esitetty, vaikuttaa puhuvan teknisestä puolesta ja myös näiden tietojen tulkitseminen vaikuttaa poliittisiin päätöksiin. Meidän ei tule yrittää ohjailla kuluttajien valintoja, jos tämä taulukko nyt esitetään näin yksityiskohtaisessa muodossa, niin se ei saa yrittää ohjailla kuitenkaan kuluttajien päätöksiä. Erityisesti jos ajattelemme hinta, hintojen muuttumista ja sen sellaista, niin juuri tämä taulukko meitä auttaa ymmärtämään kuluttajien tilannetta, mutta sen avulla ei saa ohjailla kuluttajia. Kiitoksia. Halusivatko muut edustajat käyttää puheenvuoron, ellei <clears throat> pyydän sitten komissiosta ja Moll Mona käyttänyt puheenvuoron. Kiitos <clears throat> puheenjohtaja. Oli ystävällistä sanoa, että minä, minä olisin mukaan ollut tämän tulostaulun arkkitehti kyllä. Eh, edustaja, eh, komissaari Kuneva tässä nyt on ää, eh, ää, enemmänkin kiitoksen ansainnut hän, hän, hänen työstään. Tämä on lähtenyt liikkeelle, minä olen vaan siinä apuvoimana. <clears throat> hänen ansiotaan, oivallustaan on se, että nämä kuluttajien edut ja intressit ennen kaikkea sitten riippuvat siitä, että kerätään faktaa, faktatietoa, jotka kertovat kuluttajien markkinakäyttäytymisestä. Se oli hänen perusoivalluksensa. Tällä tavalla on haluttu varmistaa kuluttajien etujen noudattaminen tässä, tässä sisämarkkinoilla. Kunnia kuuluu hänelle kokonaan ja siitä sen varaan on ollut helppo jatkaa. Sen vuoksi tämä lausunto on erittäin ajankohtainen Baroson suuntaviivoista käy selvä, selväksi, että kuluttajia, kulut, tai kuluttajamarkkinoiden seuranta ja, ja kaikki ajatukset sisämarkkinoista Montin selonteko ja 20, 2020 projekti kaikki kulkevat käsikädessä tässä luomassa sisämarkkinastrategiaa. Me tarvitsemme selkeät, selkeä analyysiä, pitkäkestoista analyysiä, josta sitten ilmenee, onko kuluttajien etuja noudatettu riittävästi intressiä kunnioitettu riittävästi. Kysehän ei ole pelkästä tämmöistä lisäarvosta lisää sisämarkkinoille, kun kollegani tarkastelevat esimerkiksi sisämarkkinoiden kilpailutilannetta, innovaatioita tai jopa integraatiota. Kuluttajaulottuvuus on äärimmäisen tärkeä tekijä näissä kaikissa. Ja tiedot on kerättävä, jotta ymmärrämme, että varmistamme, että se ymmärretään riittävän hyvin tulostaulu on vielä vähän lapsen kengissä. Tämä toinen eh, versio on vasta jäävuoren huippu. Meillä on hyvin kunnianhimoinen eh, ohjelma edessämme jotta voimme pureutua esille nostettuihin seikkoihin ja jotta se tulostaulu muotoutuisi sen mukaiseksi, jo sen näköiseksi, jota te mielessänne olette hahmotelleet. Euroopan parlamentin tämä valiokunta on avainasemassa tässä työssä. Me yritämme tuottaa infoa, tietoa, joka olisi ajankohtaista ja asian kuuluvaa sekä pää, sekä kansallisesti että Euroopan tason päätöksentekoon teko ajatellen muutama makupala näistä tulevista hankkeista. Ensinnäkin mitä hintoihin tulee. Nyt olemme alkaneet oivaltaa, että Euroopan tilastollinen tilastojärjestelmä pystyy saamaan tuotetuksi meille vertailukelpoista hintatietoa vertailukelpoista tuotteista. Eli pikkuhiljaa alkaa olla sitten käsissämme riittävät indikaattorit siitä, että toimivatko markkinamme ja, ja missä sitten, jos ongelmia on, missä ne piilevät esimerkiksi hintakehityksessä. Sitten kuluttajien tekemät valitukset, seuraava komissio hyväksyy lähes ensi töikseen tästä äh, äh, äh, uudesta ohjeistosta, joista olemme käyneet hyvin pitkän sitkeitä neuvotteluja, noin tuhannen eri tällaisen kuluttajansuojan tietoa tai kuluttajatietoa keräävän organisaation kanssa. Pyrimme, olemme pyrkineet sitten harmonisoimaan tätä metodologiaa loppujen lopuksi varmaan tajuavat itsekin, että sitä on paljon hyötyä, että tämä tie on ollut pitkään mutkikas, niin että sitten ensi vuonna alkavat lähettää meille reaaliaikaista tietoa <clears throat> ja tietoa siitä, mistä eurooppalaiset kuluttajat valituksensa tekevät, niin että aika nopeasti ja vertailukelpoisesti saisimme tietää, että missä, missä, mistä kiikastaa ja missä tarvitaan tukitoimenpiteitä tai apua, aputoimenpiteitä, korjaavia toimenpiteitä. Sitten näitä kuluttajien näkemykset tai käsitykset siitä, missä, missä, mistä kenkä puristaa, ovat tärkeitä. Tanskassa ja Ruotsissa ovat, on, tällaisia tutkimuksia tehty jo, missä on tehty listaa parhaimmasta huonompaa. Siinä on luetteloitu se, minkä meidän ongelmia kuluttajilla on, onko kauppias tai kauppa, äh, luotettava tai epäluotettava tai muut näin, näin poispäin. Äh, ensi vuodesta jälkeen voimme tehdä luettelon 50 markkina-alueesta kautta, kautta, koko, kautta Euroopan. Äh, parha, teemme paremmus, panemme paremmusjärjestykseen. Siitä saamme hyvää, hyvää vinkkiä sitten siitä, että mistä, minkälaisia ongelmia sisämarkkinoilla näiltä osin on. Pari muuta seikkaa, joista lienette kiinnostuneita Eurostat Ähm, tekemässä parhaillaan tutkimusta, missä, missä pyritään äh, arvioimaan kuluttajien tietoja ja taitoja. Tiedä, ovatko he perillään oikeuksista, onko heillä tieto vaihto- ja palautusoikeudestaan, kuinka monta päivää se on ja näin poispäin, mistä he saavat sitten oikeutta hakea. Tämä, tämä tutkimus valmistunee ensi vuoden alkupuoliskolla, mikä äh, tutkimus sitten kertoo meille, missä ongelmia on ja missä tarvitaan kuluttajia, kuluttajavalistusta enemmän kuin tähän asti. Olemme myöskin käynnistämässä tällaiset pioneeri, pioneeritutkimukset, pioneeri missä, mistä olemme äh, ensinnäkin tunnistaa nämä vaikeat sektorit, ja seuraava askel on sitten pureutua näille, mennä näille sektoreille ja katsoa, mistä, mistä, mi, mi, mitä, mikä siellä on vikana. Ensimmäisen selvitys tehdään sähkömarkkinoista, niin kuin tämä tulostaulukin paljastaa. Ja näin kuvittelemme, että ensi vuoden syksyyn mennessä olemme saaneet selvitetyksi, missä, missä sähkömarkkina pahimmat ongelmat piilevät kuluttajien kannalta. Ja se on aika perusteellisia selvityksiä. Meillä on siihen jo työkalut ja puitteet olemassa, niin että aika nopeasti voimme sitten selvittää, mitä, mitä siellä ruohonjuuritasolla, kuluttajan tasolla tapahtuu. Sitten olemme valmiit hyväksymään sen suorituksen, että näitä tietoja pitää tarkemmin analysoida ehkä markkinatutkimusten kautta, mutta yksi johto päätös, johon olemme tehneet, että, että tässä tulostaululla siinä ilmenee paljon, paljon tietoa seuraavaa, seuraavaa kertaa varten. Seuraava tulostaulu onkin kaksiosainen. Ensimmäinen, ensimmäinen julkaistaan maaliskuussa. Siinä painotetaan tässä keskustelussakin esiin nousseita seikkoja, eli että missä jäsenmaiden pahimmat ongelmat piilevät, eli <clears throat> tämä, tämä, tämä nykyinen kakkososa sitten kertoo, miten, miten rajat ylittävä kauppa sujuu, mutta siinä tarkastellaan samalla myöskin sitten kansa, kansallisten, kansallisten ää, kuluttajasuojajärjestöjen, kuluttajajärjestöjen toimintaa, kuluttajavalituksia ja sen sellaisia valituslautakuntien to- toimia. Ja sitten vielä se, että miksi joissakin jäsenmaissa ongelmat ovat pahempia kuin toisissa. Sitten loppuvuodesta julkistamme tulostaulun, jossa on sitten rankat, rankattu kaikkein tärkeimmät markkinat kuluttajien kannalta siltä osin, mitä ongelmiin tulee niistä tehdään sitten syvällisempiä selvityksiä. Lyhyesti sanottuna siis tämä kakkostulostaulu on vain 12 kuukauden tuloks, työn tuloksen, työn ensimmäiset hedelmät. Ja sitten to, ja toisessa versiossa on pureuduttu ja vähän perusteellisemmin näihin ongelmiin. Tässä ensinnäkin nyt haet, on syytä peräänkuuluttaa tiettyä stabiliteettia näissä indikaattorissa, katsoa mihin ne sitten kehittyvät. Ja sitten Äh, kumminkin tarttua tällaisiin syvällisempiin selvityksiin sitten siltä osin, kun on ongelmia joillakin jossakin on ilmennyt. Kollega, olkaa hyvä. Good afternoon, ladies and gentlemen. Kiitoksia ja hyvää iltapäivää kaikille. Ensinnäkin haluan kiittää parlamenttia ja tätä valiokuntaa sekä teitä herra puheenjohtaja kiinnostuksesta, jota olette osoittaneet kuluttajasuojaa kohtaan. Se, että eilen olitte paikalla tuolla tapaamisessa, osoittaa tätä tärkeyttä ja se sattui myös aikaan, jolloin suunnittelimme ensi vuoden toimintaa ja toimintaa sitä pidemmällekin, joten oli oikein hyvä ajoitus tällä tapaamisella. Ja tärkeää oli myös saada se viesti, että parlamentissa seurataan sitä, mitä teemme ja miten siinä menestymme. Täytäntöönpanotiedonannossa todettiin kaikista tärkeimmät löydökset, jotka täytäntöpanoon liittyvät. Komissio sen Kuneva totesi, että lailla ei ole paljon merkitystä kuluttajien kannalta, ellei sitä panna täytäntöön tiukasti ja siellä, missä sitä tarvitaan. Nykyisestä tilanteesta on todettavissa se tässä kriisin kurimuksessa, että, että jos toimet pannaan täytäntöön silloin vasta, kun niitä tarvitaan, niin silloin ollaan liian myöhässä, vaan kaikkien hallitusten ja virkamieskunnan pitäisi jatkuvasti pyrkiä turvaamaan ne oikeudet, jotka periaatteessa ovat olemassa. Ja pitää varmistaa, että kukaan ei pääse kärsimään sen takia, että oikeuksia ei turvattaisi. Kuten jo aiemminkin todettu, niin täytäntöönpano on todellakin jäsenvaltioiden vastuulla. Tällä alueella Euroopan komissio ja Euroopan parlamentti eivät pysty ratkaisemaan ongelmia. Tunnustan täysin näiden toimijoiden merkityksen mukanaolon tässä prosessissa – ja tänä iltapäivänä on käynyt aivan selväksi, että teidän mielestänne on tärkeää laatia mietintö tästä aiheesta. Ja jos, komis- jos haluatte niin tehdä, niin me komission puolesta te- tuemme teitä täysin rinnoin tässä työssä. Suunnittelun suhteen sanoisin, että eilen todellakin teimme toimeenpanosuunnitelman, toimintasuunnitelman, ensi vuodelle ja siellä olisi jälleen tällaisia, tällaisia äh, tempauksia luvassa turvallisuussyistä. En nyt paljasta sitä aihetta, aihealuetta, johon tämä tempaus kohdistuu, mutta se on kuitenkin hyvin tärkeä kohde, sen voi vakuuttaa. Lisäksi sovittiin muista toimista, jotka myöskin edistävät kuluttajan suojaa Euroopassa. Aiomme tehdä koordinoituja yhteistoimia, jotka kohdistuvat tietyille alueille, ei välttämättä pelkästään täytäntöönpanoon liittyviä, vaan muunkinlaisia toimia. Sovimme myös, että järjestämme erilaisia työpaloja, esimerkiksi pajoja, esimerkiksi sellainen, joka koskee kuluttajien oikeuksia eri jäsenvaltioissa – Toimeenpanijat sopivat myös, että perustetaan kaksi työryhmää, jotka käsittelevät kahta eri aihealuetta. Ymmärryksen lisäämiseksi siitä, mikä tilanne on ja millaisia ehdotuksia meidän suuntaamme taas voitaisiin tehdä. Kaiken kaikkiaan eilinen oli onnistunut päivä. Ensi vuonna saamme varmasti aikaan taas hyviä tuloksia ja toivon, että pystyn raportoimaan vuoden päästä valiokunnalle ensi vuoden saavutuksistamme. Kiitoksia mielenkiinnosta ja kiitos niistä kommenteista, joita olemme kuulleet. Ne ovat hyvin rohkaisevia ja ne osoittavat, että komissio yhdessä jäsenvaltioiden kanssa on nyt oikealla tiellä. Ja toivon, että ensi vuotta koskevat ja sitä pidemmälle menevät suunnitelmat todella pystyvät vahvistamaan kuluttajan suojaa Euroopassa. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia komission herralle kummallekin näistä kattavista vastauksista ja näistä ennakkotiedoista koskien uusia tuoreita projekteja. Haluatko Anna, että meillä on tässä jonkun verran aikaa, haluatko joku nyt käyttää puheenvuoron, annan Annalle puheenvuoron voisi tehdä sitten siitä pienen yhteenvedon kulmastaan ja puhua vähän aikataulustakin, jos äh, kiinnostaa. Kiitos puheenjohtaja <clears throat> varsin lyhyesti, koska, äh, koska minä tyttäreni kanssa kiirehdimme Ruotsiin lentokoneeseen. Aika kiire vilkkaa. Tässä on äh, mainittu, kuten komissiokin mainitsi, tärkeää on se, että tulostaulu on vielä tällainen on vasta lapsen kengissä, kuten sanottu. Se täytyy ottaa huomioon tämän tulostaulun kanssa työskenneltäessä. E, jatkossa siitä tulee varmasti yhä tärkeämpi työkalu. Kannattaa olla kärsivällinen ja muistaa, että nyt ollaan vasta ihan alkumetreillä tässä, tässä työssä. oli mielenkiintoista kuulla äh, herra Harbordilta siitä huomio siitä, että meillä on hyvin erilaiset kulttuurit, erilaiset äh, kulutustottumukset äh, ja sitten ihan erilaiset käsitykset kuluttajasuojasta, kuinka kuluttajamme valittavat hyvin erityyppisistä asioista. Se on, olisi todella kiinnostavaa saada tästä jokin selvitys aikaiseksi. On tärkeää myöskin se, että, että työ tämän tulostaulun kanssa jatkuu ja jatkuu nimenomaan yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa ja monissa jäsenvaltioissa on, on mittavaa tietoa, tietomäärä näistä asioista ja voivat edesauttaa hyvien päätösten syntymistä. Mitä, mitä sitten aikatauluun tulee, sitä ei tässä ole enää edessä vielä var, ymmärtääkseni. Tästä laaditaan mietintöluonnos, käännös valmiiksi tammikuuksi. Minulla ei niitä ole puheenjohtajalle, jätän nyt vapauden. Valaista meitä. Valaistaan. Toivottavasti saat tässä joulun mittaan irtautua sen verran perhevelvollisuuksista, että laaditte tämä mietintö, niin ette saadaan käännettäväksi se 7. tammikuuta mennessä. Eh, eh, tammikuun loppupuolella sitten 27. varmaan on ylimääräinen eh, kokous, jossa voimme tästä äänestää. Niin kuin sanottu, todennäköisesti joudutaan järjestämään ylimääräinen täysistunto uuden komission hyväksymiseksi. Mutta meillä on siis, siis tarkoitus 26. päivä aamupäivällä hyväksyä uusi komissio. Kunhan olemme sitten päässeet se varmuuteen uusien komissaarien pätevyydestä ja sopivuudesta. Eli siis 23. Äh, äh, helmikuuta tästä voitaisiin sitten äänestää niin, että se olisi maaliskuun täysistuntoon valmis. Olisi hyvä, että tässä edettäisiin aika rivakkaan tahtiin, äh, koska me haluamme saada omatkin näkemyksemme tähän tästä sitten itse varsinaiseen mietintöön. tai tähän komission ehdotuksen. Tämä vastaa hyvin meidän työvelvollisuuttamme komission suuntaan. Tämä on hyvä tapa myös integroida tätä, näitä hankkeita, koska siitä saadaan selkeä käsitys siitä, minkälaisia tavoitteita meillä on. Uusi komissaari varmaan ja komission muutkin jäsenet haluavat sitten tätä, nämä ottaa huomioon. Sopiko tämä aikataulu nyt sinulla näin? Lähetän äh, tästä sitten viestiä eteenpäin. Äh, tämä varjoesittelijät, äh, entiset ja hyvinkin tuoreet, varmaan sitten lyövät viisaat päänsä yhteen teidän kanssanne. Schwab näkyy paikalle tulleen. Nyt äh, luovutan äh, puheenjohtajuuden äh, varapuheenjohtaja Vanjörlle, Vanjörlle ja tässä järjestäydymme muutaman hetken ajan. Ja toivottavasti sitten kuluttajaoikeusmietintö on seuraavaksi vuorossa. Tästä kaikki ovat silloin paikalla. Yeah, yeah. Yeah. Uh, so Je vais sonner la fin de la petite récréation. No niin, välitunti päättyy. Nous allons... Me ryhdymme nyt käsittelemään tärkeää asiaa kokonaisuutta. Meillä on siihen kylläkin aikaa, mutta jotta voimme tosiaan keskustella siitä riittämiin suoja asioista siis, niin no, meillä on tähän siis kaksi aikaa varattuna. Eli ei tässä nyt aikaa ole hukattavaksi. Herra Schwab, te olette esittelijänä tässä kuluttajansuoja-asiassa. Tämä on hyvin merkittävä kansalaisten kannalta ja uskon, että teidän valintanne on ollut ehdottaa keskustelun kohdentamista erityisesti tähän lukuun neljä direktiivissä. Se on otsikoitu erityiset kuluttajan oikeudet myyntisopimuksissa. Tämä saattaa vaikuttaa hyvinkin hankalalta ja tekniseltä, mutta kaikki mikä menee hankalaksi on hyvin poliittista. Ja nyt herra Schwab, olkaapa hyvä. Voitte nyt esitellä tätä asiaa. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset tästä ystävällisestä johdannostanne. Minulla on nyt ottaen huomioon se, että se, että viimeksi pystymme vain vähän aikaa puhumaan tästä, niin halusin, että tälle nyt omistettaisiin tarpeeksi aikaa. Ei siksi, että itse saisin puhua, vaan että saataisiin tästä kunnon keskustelua aikaan. Kiitän ensin komissiota ja kiitän myöskin herra Montia, joka tämän päivän kokousta ajatellen on laatinut hyvin hyödyllisen taulukon, jonka avulla me edustajat ja meidän avustajamme saamme selkeän kuvan siitä, mitä muutoksia komissio oikeastaan konkreettisesti ehdottaa tähän säädökseen. Komissiolle siis sydämelliset kiitokset tästä ja samoin haluan kiittää Ruotsia puheenjohtajavaltiona siitä työstä, mitä se on tehnyt. Se ei valitettavasti saanut suun vuoroa edellisessä keskustelussa, mutta olen saanut kuitenkin Ruotsilta aktiivista tukea tässä asiassa ja Ruotsi on myös pyrkinyt aktiivisesti välittämään, toimimaan välittäjänä osapuolten välillä. Nyt sitten tähän sisällölliseen puoleen. En nyt lähde alusta liikkeelle tällä kertaa, niin kuin en viimeksikään, vaan äh, haluaisin jakaa oman tämänhetkisen tietopohjani kollegojen kanssa ja kartoittaa näitä asioita. Tänään olen esimerkiksi tavannut Suomen kuluttajan suoja-asioista vastaavan ministerin ja olen myös keskustellut monien muiden näistä asioista jäsenvaltiossa vastaavien henkilöiden kanssa. Ja näissä keskusteluissa on syntynyt tavallaan sekä lisää selkeyttä että tullut esiin lisävaikeuksia, joten tämä direktiivin kokonaiskuva on aika hajanainen tällä hetkellä. En suinkaan vastusta säädösten yhtenäistämistä ja haluan nyt sitten selvittää omaa kantaani. Tiedämme, että Rooma 1 asetuksen muuttamista viime vuonna ehdotettiin ja tämä muutos tulee voimaan ensimmäinen ensimmäistä 2010. Tämänpäiväisessä keskustelussa emme vielä riittävästi ole ottaneet huomioon tämän asetusmuutoksen vaikutuksia ja meidän täytyy nyt ottaa se huomioon toimissamme paremmin. Toinen asia sitten on tämä niin sanottu Alpenhut-päätös. Ja kyseessä on Alpenhut-niminen äh, hotelli Itävallassa ja siellä on tarjottu huonevarauksia asiakkaille internetin välityksellä ja EU-tuomioistuimen päätöksen mukaan hotelli on suunnannut tämän markkinoinnin pelkästään muille kuin itävaltalaisille kuluttajille. Jos siis tuomioistuin tulisi tähän, tähän tulokseen, että tarjonta on suunnattu pelkästään muiden jäsenvaltioiden asukkaille, niin silloin sen pitäisi ottaa huomioon kaikkien näiden eri jäsenvaltioiden kuluttajansuojasäännökset toiminnassaan. Nämä asiat halusin ottaa esimerkiksi siitä, kuinka monimutkaisista asioista kyse kuitenkin on. Ensin, ensinnäkin muuttunut tilanne ensimmäinen ensimmäistä 2010 alkaen ja Alpenhut hotellia koskeva päätös. Tämänhetkinen tilanne kuluttajasuoja-asioissa on sellainen, että säädökset ovat toistaiseksi toimineet melko hyvin ja komission tämänpäiväisenkin esityksen pohjalta voidaan todeta, että luvussa neljä ajatellut säädökset ovat sinänsä toimineet ihan hyvin. Kuitenkin jäsenvaltiot ovat eri tasoista kuluttajansuojaa soveltaneet tähän asti. Minun kotimaanihan on Saksa ja siellä liittovaltion lainsäädännössä on yksi yhteen otettu tämä vähimmäisharmonisointi käyttöön. Esimerkiksi on kaksivuotinen takuu tietyissä tapauksissa olemassa kahden vuoden aikana, siis voidaan hakea korvauksia viallisista tuotteista ja tämä yksi yhteen täytäntöönpano on tietysti oikeudellisessa mielessä aika selkeä sinänsä, mutta kuitenkin lainsäädännön toteuttaminen liike-elämässä ei tapahdu yksi yhteen. Jos ostan vaikka sähkölaitteen, ostin siis ruohonleikkurin ja kolmen viikon kuluttua huomasin, että se ei toimikaan niin kuin pitäisi ja otin myyjään yhteyttä. Myyjä sanoi, että ei hän tästä vastaavaa, minun pitäisi ottaa yhteyttä valmistajaan. Ja tämähän ei ole sinänsä oikein, sillä myyjän pitää kyllä myöskin vastata osaltaan asioista. Ja sitten minä otin tähän valmistajan yhteyttä ja sitten tämä puolestaan otti yhteyttä kauppiaaseen ja kauppias minulle selvitti, että hän ei kyllä oikein usko, että hänen pitäisi vastata tästä takuusta, sillä valmistaja ei olen valmis ottamaan häneltä takaisin viallisia tuotteita, vaikka tämä kaikki tapahtuisi takuajan puitteissa. Komissio ja sen kuuneva aina korostaa sitä, että olemassa olevien kuluttajan oikeuksien täytäntöönpanoa täytyy konkreettisesti analysoida. Ja tätä taustaa vasten meidän täytyy miettiä sitäkin, pitäisikö meidän keskittyä pelkästään tähän oikeudelliseen tekstiin vai samalla myöskin pyrkiä ratkaisemaan tekstin täytäntöönpanoon liittyvät ongelmat. Ja jos ajatellaan täyttä harmonisointia, niin siinä on järkeä vain silloin, jos se todellakin toteutetaan täydellisesti. Ja komissio kyllä hakee tätä, mutta täysi harmonisointi koskee aika pientä osaa oikeudellisista säädöksistä näissä kuluttajansuoja-asioissa. Tietenkään komissio ei halua säädellä kaikkea mahdollista, mikä voisi tulla kysymykseen ennen kauppasopimuksen syntymistä. Ja komission ehdotuksessa toisaalta puhutaan täydestä harmonisoinnista, mutta siinä ei kuitenkaan säädellä kaikkia niitä oikeudellisia kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, mitä tapahtuu tavaran luovuttamisen jälkeen tai takuun päättymisen jälkeen. Ja mielestäni, jos komissio nyt haluaa saavuttaa tällä täydellä harmonisoinnilla tiettyjä etuja, niin se ei tällä tavalla toimien täysin onnistu. Otan nyt esille kaksi tai kolme sellaista asiaa, jotka mielestäni ovat erityisen tärkeitä tässä yhteydessä. Ensinnäkin, ennen kuin puhumme täyden harmonisoinnin kysymyksestä, edustaja Gebhardt totesi, että sitä ei oikein ole mahdollista edes käsitellä kokonaisuutena tätä kysymystä, mutta minä nyt yritän kuitenkin. Pitäisi hakea sellaista puolustettavissa olevaa ratkaisua, joka toisaalta takaisi kuluttajalle tietyt riittävät oikeudet ja antaisi kauppialle ja valmistajalle mahdollisuudet luoda luotettava toimintaympäristö itselleen EU:ssa. Ja tähän liittyviä asioita käsittelen nyt seuraavaksi. Ensinnäkin tavaran luovuttaminen, kauppatavaran luovuttaminen. 21 artiklassa tässä ehdotuksessa todetaan, että ostajan on luovutettava tavara tietyn ajan kuluessa ja mielestäni tämän luovuttamisen pitäisi tapahtua viimeistään 30 päivän kuluessa, kuitenkin viipymättä, sillä jos tätä viipymättä sanaa ei ole, niin silloin kuluttaja voisi vedota tähän 30 päivän määräaikaan tietyissä tapauksissa. Esimerkiksi postipalveluissa Euroopassa on 27 jäsenvaltion kesken huomattavia eroja ja niissä esimerkiksi näinkin merkittävä viivästyminen olisi kuluttajan kannalta aivan liian pitkä. Sitten neljä luvun toinen osa emme tietysti kaikkea voi kirjoittaa yhteen ainoaan säädökseen, mutta joka tapauksessa pitää saada sellainen teksti aikaiseksi, joka, joka palvelee sekä kuluttajia että yrityksiä. Ja postipalveluilla on tässä merkittävä osuus. Artiklassa 23 on epäselvää, kuka vastaa siitä, jos myyjä on luovuttanut tavaran jollekin tavaran kuljettajalle ja sitten tässä kuljetuksen aikana tavara vahingoittuu. Saksan lainsäädännön mukaan on selkeästi määrätty se, missä vaiheessa tämä vastuu siirtyy kenellekin. Ja tämä epäselvyys on, on poistettava tästä komission ehdotuksesta. Sitten takuuoikeuksien hierarkia ja mahdollisuus irtisanoa sopimus välittömästi tai kieltäytyä tavaran vastaanottamisesta on seuraava kysymys, jota haluan käsitellä. Nähdäkseni komission tekemä direktiivi ehdotus perustuu tähän täyden harmonisoinnin periaatteeseen ja jäsenvaltioiden lainsäädännössä on joitakin säädöksiä, jotka koskevat näitä vastuita ja jos nyt tämä komission ehdotus etenee, niin silloin tämä korvaisi ne jäsenvaltioiden lainsäädännössä olevat säädökset. Tiedän kyllä, että tähän asiaan liittyy paljon ongelmia. Ensinnäkin ne maat, joilla, joissa on olemassa tämä kuluttajan oikeus kieltäytyä kaupasta, eivät halua siitä luopua. Ja toisaalta sitten meidän täytyy avoimesti keskustella siitä asiasta, toisiko tämä kieltäytymisoikeus todellista hyötyä eurooppalaisille kuluttajille. Haluamme tietysti, että kuluttajilla on oikeuksia, mutta haluamme myös, että uudet säädökset nivoutuvat saumattomasti olemassa olevaan lainsäädäntöön, ja tässä tapauksessa niin ei välttämättä kävisi. Takuoikeudet ovat ilman muuta perustavanlaatuinen asia tässä. Ensinnäkin kaupalla, kaupalla ja kauppiaalla täytyy olla todistustaakka puolellaan epäselvissä tapa, ta, tapauksissa. Ja tämä täytyy ottaa huomioon, jos haluamme edelläkin pitää kiinni tästä periaatteesta. Elokuussa tehtiin sellainen kompromissiehdotus neuvostolle, että tämä kieltäytymisoikeus olisi voimassa vain 14 päivää ja sen jälkeen olisi mahdollista suorittaa korvia, korva, korjauksia tai toimittaa korvaava tuote tilalle. Ja tässä pitäisi varmistaa, että näitä säädöksiä ei voida käyttää väärin. Luvun neljä ensimmäisessä osassa tämä täydellisen harmonisoinnin periaate on sellainen, että täytyy miettiä, onko sitä ylipäänsä järkevää tässä yhteydessä soveltaa. Ehkä olisi järkevää ottaa huomioon vain joitakin sektoreita ja toimialoja ja sitten taas tehdä poikkeuksia joidenkin toisten kohdalla. Komissiokin varmasti on sitä mieltä, että jäsenvaltioiden oikeusperinteet tässä mielessä vaarantuisivat aika voimakkaasti, jos kaikille halutaan saada samanlaiset säännöt. Sitten se, että takuu vastuu laajennettaisiin kymmenelle vuodelle, tarkoittaisi sitä, että jos kuluttaja on ostanut jonkin tuotteen, niin kymmenen vuotta tuon ostotapahtuman jälkeen kauppialla olisi, tai siis olisi velvollisuus osoittaa kymmenen vuoden päästä, että siinä tuotteessa oli jo se vika piilevänä siinä vaiheessa, kun se hankittiin. Ja se, että kenen tämä pitäisi sitten todistaa, on kiistanalaista. Monissa tuotteissa tällaisen pilvään vian osoittaminen on mahdollista, mutta tässä mennään monissa suhteissa pidemmälle kuin kansallisessa lainsäädännössä tällä hetkellä. Ja mielestäni ei olisi järkevää laajentaa tätä, tätä todistustaakkaa kaikkiin jäsenvaltioihin kymmenen vuoden laajuudessa. Ja viimeinen asia, jonka otan esiin, on valintaoikeus. Komission ehdotuksessa on sellainen piirre, että kauppias päättäisi sen, millä tavalla vika korjattaisiin. Ja no, mielestäni kuluttajalla kuitenkin pitäisi olla vapaus valita, miten tuo vika korjataan. yhteisissä puitteissa kuluttajalla olisi niin kuin periaatteessa tämä valintaoikeus, mutta se on hiukan ristiriidassa tämän äsken mainitun kohdan kanssa. Kaiken kaikkiaan olen sitä mieltä, että tämä komission ehdotus tällaisenaan luvun neljä osalta voi antaa kasvuimpulsseja kaupalle, mutta toisaalta – täytyy pitää huoli siitä, että tehdään sellaisia säädöksiä, jotka takavat kuluttajansuojan, mutta ottavat huomioon myös rajat ylittävän kaupan ja niihin liittyvät korvaus- ja takuumenettelyt. Tässä tämä johdantoni. Ja haluan kiittää sihteeristön työntekijää siitä työstä, jota tässä on tehty. Ja Tässähän on sihteeristössä vastaava henkilö vaihtunut syyskuun alussa ja uskon, että myös uuden asianhoitajan kanssa on hyvää yhteistyötä odotettavissa. Ja nyt odotankin sitten kiinnostuneena tätä tulevaa keskustelua. Merci, Monsieur Schwab, de votre excellent... Kiitoksia tästä loistavasta selostuksesta. Tämä on hyvin merkittävä kysymys. Kiitos siitä, että otitte näemme näitä kysymyksiä myös esiin ja varmasti keskustelemme siitä sitten kovasti innokkaasti. Nyt antaisin puheenvuoron varjoesittelijälle ihan tässä aluksi. Olkaapa hyvä. Äh, Kiitoksia. Äh, kiitos Belon, että kiitos äh, Schwabille tästä alustuksesta, johdannosta ja myöskin toistaiseksi hyvästä yhteistyöstä, joka varmaan jatkuu näihin ensimmäisiin äh, äh, kommentteihin ne, voisin todeta, että tässä on tätä äh, liittotasavallan oman lainsäädäntönsä siellä CDU-vetoista tällä hetkellä. Siitä voidaan joko lähteä näistä omista perinteistä tai sitten sopeuttaa lainsäädäntöä siihen ja antaa sitten Eurooppa, Eurooppa oikeudelle antaa mahdollisuuden sitten E, sovittautua järkemään me, lainsäädäntöön meillä. Tämä on ensin, tämän tällainen saksalainen sisäinen sisäpoliittinen kiista siitä, se sen, sen kummempaa. <clears throat> Kaiken kaikkiaan tämä esitys on, on hyvinkin hyödyllinen. Meidän täytyy miettiä sitä ää, ää, miet, puntaroida sitä siihen itse direktiivin luonnokseen, mutta tämä työpaperi on hyvin, hyvin mielenkiintoinen, tai se että tämä oikea palsta, missä ovat nämä minä kommentit. Eli tämä no, substan- no substantial change, tai siinä sanotaan siis, että ei mitään merkittävää muutosta, mutta sitten kun artikla 4 lukee, että voi todeta, että tässä on tehty mittaviakin muutoksia tähän alkuperäistekstiin, eli ajatellen esimerkiksi jäsenmaiden vähimmäisharmonisointia, mistä nyt voidaan lähteä. Ja tässä nykytekstissä on tavoitteena lähes täydellinen yhdenmukaistaminen. Siinä on merkittävä ero nyt tämän tekstin ja sen alkuperäisen luonnoksen välillä. Sitä ei ole syytä unohtaa, kun tätä luonnosta tarkastelee, eikä jättää huomiottakaan. Mitä sitten tulee tähän asiakaslähtöiset arviointia, mitä olen vastustanut siitä, mutta tästä voidaan tietysti kappale kerralta, kappale kappaleelta keskustella nelosartiklan mukaisesti. Se ei onnistu, koska seuraukset ovat merkittävät. Jos tässä tuomioistuin todellakin päättäisi todellista harmonisoinnista, mitä en toive, toivo, aion lobata sitä vastaan, siinähän sitten täytyy työstää ihan tois, toisenlaisia ö, muutosityksiä kuin vähimmäisharmonisoinnin osalta. Jos sitä halutaan, ja, ja tässä totesit, että itsekään ole vielä luenneet kantaanne, silloin tarvitsisi ottaa tämä peruslainsäädännöksi kaikissa jäsenmaissa, mutta en, näe siihen mitään mahdollisuutta sen paremmin täällä kuin parlamentissa kuin neuvostossakaan. Sen vuoksi tämä äh, kokonaan jää tästä pois, tämä koko lähtökohta, sillä meidän täytyy sitten että nämä miettiä, että mitä seurauksia tällä on. Äh, äh, tämän artiklan, 100, artiklan 21 oikeusperusta, ja se Siinähän on ongelmana se, että, että olisi hyvä, jos tässä miettisimme palveluja sitä jo 340 vuotta ollut tällainen unohdettu aihe. Ja se on sitten johtanut tähän palveludirektiivin aikanaan. Jotkut tilan ongelmat ovat niin akuutteja, että että meidän täytyy päästä iso, isoin askelin eteen, eteenpäin saadaksemme sitten kuluttajan luottamuksen palautetuksi sitten. Ja artiklan 21.3 ongelma ei päde näihin vara, varaosiin, voidaan näin sanoa, mutta mitä sitten mitä sitten tapahtuu esimerkiksi, jos on nostanut juuri tisk- tiskikoneen eh, tai pesukoneen ja sen, sen jälkeen sitten siitä moottori laukeaa puolentoista vuoden käytön jälkeen sinne, niin sinne tietysti sitten asen, asennetaan uusi ää, moottori ja, ja vehje pyörii taas vuoden päivät hyvin ja, ja sen jälkeen moottori laukeaa uudestaan silloinhan lähdetään siitä, että kyllä tällaisen pesukoneen moottorin elinikä pitäisi äh, olla pidempi tai että todetaan, että se on nyt sitten elinkaarensa äh, lopussa, äh, vaikka se onkin oikeasti vasta puolentoista vuoden ikäinen, kun sitä jo kerran välillä korjattiin. Silloin tietysti tämän tuotteen yhteydessä tämä toimivuus ei ole ollut sitten riittävästi. Täytyy tässä miettiä, mitä tällaisilla muotoilulla on sitten käytännössä, käytännössä seurauksia. Sitten tämä 22 artikla. Minusta kohta kaksi on, siinä, se on ihan hyvä, siinä on hyvät tarkoitusperät, eli että, että että kuluttaja voi saada sitten täyden, kuluttaja on täysi vaihto- ja palautusoikeus seitsemän päivän ai, aikana. Toi, mikä, ja sitten puhutaan näistä toimitusajoista, mitä se tarkoittaa. Tässä on aika monimutkainen tilanne kuvattu. Siinä, siinä vasta esimerkiksi kun joku tavara toimitetaan kolmannen osapuolen äh, toimesta, tai esimerkiksi sitten no, itse olen ollut lomalla tässä välissä, ja siinä välillä sitten on esimerkiksi laitteeseen äh, tullut jo jotain vaurioita. Ja, ja minulla ei tietysti ole sitten ollut mahdollisuus tämän seitsemän päivän määräajan puitteissa ollut mahdollisuus palauttaa sitä. Äh, tämä on huonosti, huonosti muotoiltu tämä, voi hyvinkin kuluttajan kannalta epäedullisin tilanteisiin johtaa. Ja täytyy miettiä, mitä tällä toimitusajalla sitten tarkoitetaan. Se pitää tarkkoin määrä. Sitten eh, 23 riskien siirto, vastuun siirto. siis todetaan, että, että tässä tällaiset mitään riskiä ää, eh, oteta kantaakseen sitten tässä, tässä tapauksessa Tämä, se on tietysti ihan, ihan hyvä, että tällaista vaaraa vastuu siirtämisen osalta. Me voidaan tässä Euroopan komissiolle tietysti on paljon kysymyksiä. Minä olen sen verran, mitä tässä olen lukenut, se on ihan hyvä. otetaan tämä loma-esimerkki taas kerran ja, ja sitten se on joku, äh, joku, joku naapurille sitten luovutettu tämä äh, tuo tavara, kun hän sattuu olemaan paikalla ja sitten jotakin sattuu. Mitä sitten tapahtuu, kun minä en ole sitten tietysti voinut ottaa mitään vaadittuja äh, askelia tämän tavaran äh, äh, haltuun ottamiseksi ja sitten tämä vastuu siirtäminen, kun en minä enää sitä ottanut Onko siinä sitten sen naapuri vastuussa sen väli, sinä väliaikana vai, vai kuka? sitä kannattaisi meillä vielä vähän tarkemmin selvittää. Minäkään en ole mikään lakimies tai juristi. Se on ehkä sellainen yksityiskohta, jota en tunne, mutta se täytyisi kuitenkin nyt sitten tehdä selväksi. en enää pysty, tämän jälkeen enää voikaan pyytää sitten naapuriani ottamaan tavaraa vastaan. Oi. Sopimuksellisuus. Äh, ja kohdassa kaksi mainittu äh, nämä Eli silloin, että milloin tämä sopimuksellisuus sitten toteutuu, se on siellä alkuperäisessäkin asetuksessa mukana. Ja joitain, joissain jäsenmaissa on vielä lisää ehtoja, ja silti sitten ne tietysti puta, jäävät huomiotta, jos artikla 4 pannaan täysi, täysi mittaisena toimeen. Ja, ja näillä, äh, näissä maissa on silloin selkeät määräykset. Tässä yhteydessä myöskin artiklassa 24 kohdassa 4, mm, mitä tulee tähän sopimuksellisuuteen, se äh, silloin kun esimerkiksi äh, kun ei tiennyt ei, tai voinut tietää kyseisestä maininnasta, tai mitä se, mitä se tarkoittaa, jos se on esimerkiksi oikaistu tai ei voi vaikuttaa sen päätökseen. Tämä on kyllä hyvin sekava herää, herää, herää kysymys, miten, millä tavalla kuluttaja sinne tietysti saatettu saattaa tietoa, kenties, jos hänen kanssa oli, oli rikki juuri silloin, mistä hän ei välttämättä saanutkaan sitä tietoa sitten. Tämä täytyy vieläkin, tämäkin asia täytyy selvittää sitten tässä kohdassa neljää liittyen vielä, mitä, mitä tämä se alakohta tarkoittaa, että, että kyseinen maininta ei ole voinut vaikuttaa ostopäätökseen siihen ole sitten sitoutunut kommentteinsa siinä tapauksessa, että tässä on kyse mainita ei voi vaikuttaa ostopäätökseen. Et silloin nämä mainita eivät sido elinkeinoharjoittajaa. Mitä se tarkoittaa? Tämä on tavallaan toista, jos elinkeinon harjoittaja – kertoo jotakin tuotteesta, joka voi olla ratkaisevaa sitten tämän kaupan syntymisen kannalta. Mitä tämä sitten kyseinen maininta ei ole voinut vaikuttaa ostopäätökseen? Miten se tarkoittaa? Onko tehty sitten enää minäkään sinne tilanteessa, en tiedä miten, miten minä olen sen tulkinnut. Sitten 25, joka on vielä tärkeämpi mikä tulee tämän vastuun siirtoon. Sitten, anteeksi, niin, ää, tässä artikla niin meni sekaisin, se ei ollutkaan tämä, mistä, mistä kun Tässä on kysymys ää, vastuusta ja ää, tällaista ää, toimit... Mm. Takuaikaan liittyvät niin kun, kun, että kuuden kuukauden sisällä tämän vastuun siirron, anteeksi, anteeksi nyt pahoit, pahoit, pahoittelen tulkelta tätä sekavuota voidakseen ilmoitetta elinkeinorahoittajan virheestä kahden kuukauden sisällä siitä, kun hän havaitsi kyseisen virheen, jollei toisin tätä kuuden kuukauden kulussa tavaran luovutushetkestä ilmenee virheen oletetaan olleen olemassa silloin, kun vastuu siirtyy kuluttajalle, jolle tämä oletus ole tavaran tai virheen luonteen perusteella asianmukainen, sanottiin. Me, ö, tämä on tässä tämä todistustakka on käänteinen, sitten kuuden kuukauden jälkeen ja kahden kuukauden jälkeen ei. Tämä, liittyy esimerkiksi tuoteturvallisuuden yhteydessä käyty, käydyyn keskusteluun ja usein palattu siihen. Me emme parlamenttina voi tällaista hyväksyä, että silloin kun on kysymys tuotteen, monimutkaisista tuotteista, jossa, jolla kuluttajalla ei ole mitään tilaisuutta, mahdollisuutta osoittaa ja todistaa, että, että, että, tässä, että siinä olisi ollut jokin, jokin vika. Silloin valmistajalla on, on mahdollisuus osoittaa tai todistaa, että missä se virhe sitten olisi ollut. Minusta tämä käänteinen todistustaakka on, on kyseenalainen en tiedä, miten kauan vielä saan puhua. Tässä on kyllä paljon muutakin kysyttävää. Esimerkiksi juuri sitten nämä näissä kaupallisissa takuissa. Siinä oli kaksi seikkaa, jotka ovat hämmästyttäneet vähän minua tai ihmetyttäneet. Ensinnäkin sanotaan, että tämä taku, takuasiakirjassa tulee, tai takuehtoja takuehdossa on on seuraava asia, että ettei se siirry sitten enää esimerkiksi jatkoostajalle tai jatkokuluttajalle. Tähän, tässäkin haluaisin vähän miettiä, mitä tässä J-kohdassa sanottiin. Siinä tämmöisen kuluttajan oikeus myydä tuotetta edelleen sillä ehdolla, että sitten nämä takuuehdot eivät sitten enää ole voimassa sen jälkeen, kun tavara on myyty eteenpäin. Tässä. Samalla kuitenkin, kun vaikka sitä ei siirretäkään, siinä on kuitenkin tämä väärinkäyttöklausuuli sinne mukana osana sitä, näitä takuehtoja. Se, tämä siirty, siirtymisen, siirtyminen, silloin se ei ole enää minun mielestäni enää yhdenmukainen tämän säännöksen kanssa. Ihmettelen, miten sitä voitaisiin tulkita. Ja sitten vielä viimeinen 29 artiklan kohta kolme. tämä meni jonkun verran ohi. Tässä, että millä tavalla sitten tämä kohta elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan pyynnöstä asettaa takuasiakirja näkyville pysyvällä venillä, mitä, mitä siellä tarvitaan. Minä en enää pysty edes esimerkiksi näyttämään. Olen ehkä hävittänyt esitteen, jossa se kenties on sitten mainittu tämä, näistä, nämä takuehdet, miten pystyn sen sitten enää todistamaan jälkikäteen. Nämä olivat kysymyksiä, jotka jotain nyt kärkeen tulevat mieleen. Merci, Kiitokset tästä täsmennysosastosta. Kiitos näistä kysymyksistä. Totta, että nämä menee hyvin tekniseksi, kun pääsemme asian ytimeen. Tahtoisin nyt teiltä kysyä seuraavaa. Haluavatko varjoesittelijät herra Manders eh, Rochefort eh, ja rouva Turunen sekä herra Bilan, samoin kuin Trianda Fillis. Olisiko teille jotain sitä vastaan, että herra Annan voisi käyttää puheenvuoron Oitis, koska hän, hänen on lähdettävä pikapuoliin Ranskaan, koska hän on loukannut jalkansa. Tuskin kukaan sitä vastustaa, joten olkaapa hyvä sieltä komissiosta. Ja kiitos, että kuitenkin saavuitte tänne meidän valiokuntaamme tästä kaikesta huolimatta. Kiitokset. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset esittelijöille ja varjoesittelijöille siitä, että saan nyt käyttää puheenvuoron ennen teitä. Kiitos Andreas Schwabia, Schwabille tästä työstä. Kiitos siitä, että olet ottanut niin paljon huomioon monia näkökulmia ja tähän, tässä direktiivissä meidän mielestämme täytyy todella kuluttajan suojaa tehostaa edelleenkin takaa ja, ja samalla taata myös yritysten toiminta ja kilpailukyky talousalueella. Me keskustelemme etenkin tästä luvusta neljä nyt juuri, kun puhumme erityisesti myyntisopimuksista kuluttajan näkökulmasta ja tahtoisin kiinnittää huomioni ainoastaan näihin takuukysymyksiin ja, myys, ja sitten vastuuseen, joka liittyy näihin vastaavuustaulukoihin. Ja jos nämä tuotteet nyt sitten eivät vastaa sitä, mitä niiden piti vastata, niin sitten tässä saa sitten kahden vuoden takuun kuluttajan puolelle, eli jos siitä päivästä lähtien, kun tuo tuote, tuon tuotteen saa käsiinsä. Monet ranskalaiset kuluttajansuojajärjestöt ovat puuttuneet tähän kysymykseen ja miettineet asiaa tarkemmin. E, yksi konkreettinen esimerkki olisi juuri se, jos kuluttaja ostaa esimerkiksi näitä näitä ulkolaattoja ja sitten kaksi ensimmäistä talvea on hyvinkin leutoja, eikä niille käy mitenkään. Sitten tulee kovempi talvi ja sitten ne halkeavat. Eli mitä, tapa, mitä sitten tehdään ja voiko saada jotakin korvauksia kuitenkin, jos ne eivät vastaakaan sitä, mitä oli oletettavana. Eli kuluttajan kannalta tässä on hyvin, keske, hyvin tärkeitä asioita käsiteltävänä ja täytyy pyrkiä toimimaan todella vielä suojaavammin kuluttajan, kuluttajan suuntaan. Totta kai meidän tavoite tavoitteemme täällä ryhmässä ei ole kansallisia sääntöjä säilyttää juuri sellaisena kuin ne vain ennen ovat olleet, vaan pyrkiä enimmäistason yhtenäistämiseen unionin tasolla. Mutta meillä kuitenkin on tällaisia, tällaisia, tällaisia kansallisia poikkeuksia, kansallisia tiettyjä äh, jo saavutettuja oikeuksia, joista ei niin helpolla sitten luovuta. Ja sitten jos viittaisin vielä EPP Ranskan valtuuskunnan näkemykseen, meillä on myös kansainvälisiä äh, yhteistyökumppaneita, jotka ovat näitä samoja kysymyksiä miettineet. Kaksi päivää sitten meidän kansallisparlamenttimme on julkaissut tästä asiasta oman näkemyksensä, ja kun me luemme sitä, niin siinä kyllä suhtaudutaan monissa kysymyksissä hyvinkin kriittisesti tähän tekstiin. IMKO-valiokunnan Öö, kunnassa täytyisi keskustella erityisesti myös näistä, näistä piilovioista, joita tuotteissa voi olla ja niihin liittyvistä, niistä, liittyvistä tau, takuista. Minä eritoten haluaisin kiinnittää huomiota ne juuri näihin erityistakuisiin, koska meidän eh, tehtävämme unionin kansalaisten edustajana on juuri se, että kaikki ymmärtäisivät, mitä direktiivissä sanotaan ja sen takia tekstin pitäisi olla mahdollisimman luettavissa ja kiitos kun kun nyt sain puheenvuoron käyttää jo tässä vaiheessa. Euh, Kiitoksia näistä huomioista. Ja nyt antaisin puheenvuoron Rouva Turuselle. Ja, øh. Kiitos puheenjohtaja. Niin, mahdollisesti minä nyt en ihan niin pitkään puhu kuin täällä minua edeltävät, mutta muutaman sanan sanoisin kuitenkin. Minun mielestäni on merkittävää keskustella näistä kysymyksistä, eh, kaikista kysymyksistä, mutta nyt puhumme sitten pelkästään tästä luvusta neljä. Meidän täytyy näitä taulukotietoja verrata toinen toisiinsa. Niihin, niissä on hyvinkin monta eh, ehdotusta, tarkistusta tehtävänä, ei mitkä eivät nyt vaikuta sen sijaan sen enempää tähän sisältöön, mutta tällaisia korjauskorvau, korjau, korjauksia tähän täytyisi varmasti tehdä. No, minä annan teille muutaman esimerkin näistä. On olemassa sellaisia valtioita, joissa kuluttajan suoja toimii jo paljon tehokkaammin ja direktiivissä ei sitten välttämättä voi toimia niin kuin kansallisella tasolla suotuisampien sääntöjen näkökulmasta katsottuna. Tässä luvussa yksi sanotaan, että direktiiviä sovelletaan sekä palveluihin että tuotteihin, mutta kohdassa tuossa neljä, luvussa neljä ei välttämättä tämä ole enää niin selvää. Eli onko tässä molempia koskeva teksti vai, vai mitä, mistä tässä kyse on? Eli puhutaanko tässä sekä palveluista että tuotteista? Nyt näyttää siltä, että luku neljä koskettelee ainoastaan tuotteita. Mistä kyse oikeastaan todellakin on? Jos täytyy esimerkiksi nyt nämä uudet laatat laittaa seinään tai ulkopuolelle tai mihin sitten laittaakin näitä laattoja, niin kuulummeko me tämän liittiin, tämän, tämän, tämän luvun piiriin vai emme? Ehm, ja miten sitten esimerkiksi, jos nyt ajatellaan näitä, näitä laatoja, jos esimerkiksi ne asennetaan väärin, niin onko se sitten tuot, laatan tuottajan vika vai sen vika, joka ne on asentanut tuohon seinään? Ja mistä se voidaan tietää, mistä se tuo, miksi tuo laatta tippuu, olenko minä asentanut sen väärin vai onko se alun perinkin ollut huono? Tällaisia ongelmia tästä syntyy. Joka tapauksessa yleisesti ottaen nämä, nämä kauppasopimukset on esitetty, niitä on, niitä on käsitelty jo useampaan otteeseen. Asia menee kyllä hyvin hyvin monimutkaiseksi, kun yritämme yhdistää sen kaikkia, kaikkialla unionissa samanlaiseksi. Minä yrittäisin nyt esittää tässä muutamia äh, äh, kysymyksiä. Tässä artiklakohtaisesti artikla 21 kohta kolme siellä puhutaan juuri näistä vaihtoosista. Sitten on artikla, jossa puhutaan tuotteiden toimittamisesta ja siitä puhutaan kolmesta päivästä, kolmesta vuorokaudesta sopimuksen tekemisen jälkeen. No jos eh, nyt otetaan suuret valtiot kyseeseen, Ranska ja Saksa, ja sitten sopimus, joka heti pitäisi esimerkiksi toimittaa nämä tuotteet muutaman tunnin päästä, onko se ennenkään mahdollista, kun maantieteellisestikin nämä valtiot ovat niin suuria. Eh, tässä eh, vielä lisäksi on huomioitava esimerkiksi sellaiset valtiot kuten Islanti ja Tanska tai myös Ruotsi, joissa on erilaisia sääntöjä näissä toimitussäännöissä ja myös siten, onko kyse esimerkiksi yksityiskäyttöön tarkoitetusta tai sitten julkisen käyttöön tarkoitetusta tuotteista ja myös nämä, nämä pakkausmerkinnät vaativat vielä huomiota. Kuluttajan täytyy tietysti tarkistaa, haluaako hän minkälaisen toimituksen ja minkälaisen hinnan hän sitten haluaa tuotteelle, joka on esimerkiksi rikki, mutta voidaan korjata, saako hän siitä sitten uuden tuotteen vai korjataanko tämä tuote ja hän saa siitä vähän rahaa takaisin hinnan alennuksen. No niin, eh, tässä on monia ratkaisuja. Asia on hyvin, hyvin hankala ja monimutkainen. Varmaan monet ovat samaa mieltä minun kanssani muun muassa artikasta 23, 26, sen kohdasta 4 ja 6. Siinäkin esitetään mahdollisuus korjata joku tuote eh, ja lisäksi puhutaan myös tuotteen korvaamisesta. No, meidän, meidän on vaikeaa eh, hyväksyä harmonisointia, yhtenäistämistä näihin korvaus- ja korjauskysymyksiin, jos tuote on alu alusta lähtien ollut rikki, niin se pitäisi saada uusi tuote eikä sitä ryhtyä korjaamaan. Kansallisella tasolla pitäisi olla mahdollisuuksia toimia joustavammin kuluttajansuojakysymyksissä. Minä olen keskustellut tästä asiasta komission kanssa pitkät pätkät ja minun mielestäni komission pitäisi pitää huolta eh, tästä YK, poik- näistä YK poikkeussäännöksistä. Minun on kuitenkin hyvin vaikea käsittää, minkä takia YKlla, UKlla, UKlla olisi erityissäädökset mm, kauppasopimuksiin tämä direktiivi aiheuttaa ongelmia juuri tällaisiin yksittäissopimuksiin kansallisella tasolla, jos kaikki eivät saa toimia juuri sitten omalla, kansa, omassa kansallisessa lainsäädännössään eri tavalla. Artikla 26 kohta 3 käsittelee juuri tätä UK erityissäännöstä. Miten me voimme asiassa edetä? Ehkä minulta on nyt mennyt jotain yli hilseen, mutta minä en ymmärrä, miten tämä UK erityislainsäädäntö Right to Reject oikeastaan toimii. Sitten artikla 28, sen kohta 1. Siinä puhutaan tuosta, tuosta valitusajasta. Komissio on ehdottanut tätä valitusaikaa. No minä kyllä toivoisin, että tässä olisi esitetty vähimmäisaika, eikä mikään pakollinen tietty aikamäärä tämä nyt sitten saattaa esimerkiksi heikonta, heikentää tilannetta esimerkiksi Ranska, Belgiassa ja Saksassa, koska tällainen valitusaika on ollut pidempikin kuin kaksi vuotta näissä valtioissa. No, minä, minun on vaikea käsittää tätä taulukkoa, koska tässä taulukossa ei puhuta välttämättä mistään sisällöllisistä muutoksista, vaan pelkistä pikkumuutoksista tekstin, tekstiin. Mut puhuisin tästä luvusta kolmekin tietysti, jos ajatellaan Ranskaa, Tanskaa, Alankomaita, UK ja Islantia. Näissä valtioissa on jo paljon pidempi määräaika kuin tässä on esitettynä tässä 26 kolmosessa. Minä on, on hyvin vaikea ymmärtää tätäkin taulukon kohtaa. Mahdollisesti tässä tässä on kyse suorastaan sadoista miljoonista euroista, jotka menevät sivusuun, jos tämä aikamäärä määritellään juuri näin. Sitten vielä katsoisin 28 artiklaa sen kohtaa 5. Siellä puhutaan näistä tästä todistustaakasta ja käänteisestä todistamisesta ja niin poispäin ehdotetaan komission puolelta enimmäissääntöjä. Minun mielestäni tällaiset enimmäissäännöt ovat hyvin hankalia kuluttajan kannalta, jos tuotteessa on ollut ongelmia jo alkuvaiheesta lähtien. Pitäisi ikään kuin tuntea tuon tuotteen tekniset ominaisuudet jo heti alkumetreiltä lähtien eh, sopeuttamatta tätä sääntöä sitten sen enempää. Niin, sitten tämä tässä kiinnittäisin huomiota vielä kahteen muuhun kohtaan. Täällä soveltamis, soveltamisen alkuvaiheissa esimerkiksi jos ostaa jonkun palvelun internetissä, niin vaikka musiikkia tai elokuvia. Miten sitten tässä käy? Onko siihenkin jotain järkevää kuluttajan suojaa tarjolla? Minun mielestäni teksti ei kata näitä kohtia mitenkään järkevästi ja meidän täytyy huomioida tämäkin ongelma. Ja lisäksi sitten tähän liittyy tietysti tuottajan ongelma. Siitähän puhuttiin myös erityisesti internetpalvelujen tuottajan ongelma. Eli miten myyjä ja tuottaja ovat vastuussa kuluttajan suuntaan. No joka tapauksessa meidän ryhmämme on aika tavalla tavalla epäileväinen tähän, tämän, tässä artiklassa neljä. Sen pitäisi olla paljon kattavampi, koska nyt tämä ei vielä ihan käy. Tässä on kyse pienistä parannuksista kuluttajan suuntaan, mutta ei välttämättä kovinkaan riittävistä suosituksista. Ja tämä saattaa suorastaan aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia tuha, miljoonille Euroopan unionin asukkaille. Ja sen takia täytyisi suoraa, konkreettisempaa, kättä pidempää saada sisämarkkinoille kuluttajansuojassa aikaiseksi. Nyt näyttäisi kuitenkin siltä, että näin ei ole tehty. Kyse ei ole pikemminkään mistään kuluttajansuojadirektiivistä sen enempää. Komissio on nimittäin enemmän pitänyt ottanut huomioon sisämarkkinat ja sisämarkkinoiden toiminnan kuin kuluttajan. Eli ei tämän otsikko nyt sen enempää pitäisi olla kuluttajansuojaan liittyvä. Tai sitten meidän pitää löytää tähän kokonaan uusi teksti. Herra Schwabkin puhui tässä, tässä kohdennetusta harmonisoinnista. No se on tietysti sinänsä ihan järkevä ajatus ja ratkaisu, mutta tätä täytyy myös täsmentää. En minä ihan tarkkaan käsittänyt, mitä tuo kohdennettu ähm, sääntely, tuo kohdennettu harmonisointi oikeastaan tarkoitti. Kiitoksia. Merci, madame. Kiitoksia, Rouva Turunen. Annoitte tässä huimat määrät meille erinäisiä esimerkkejä ja uskon, että kosketitte esimerkkienne kautta juuri näistä, näitä kolmea tärkeimpää kysymystä, eli juuri tuo soveltamisala ja mikä harmonisoinnin taso pitäisi olla ja minkälaista oikeusvarmuutta voimme tarjota tämän kautta sitten sekä palvelun tarjoajille, tuottajille että myyjille ja kuluttajille. Ja sitten herra Bilan seuraavaksi. Dziękuję bardzo e, Pani Przewodnicząca. Po pierwsze chciałem przyłączyć się do podziękowań dla posła sprawozdawcy, dla Pana posła. Kiitoksia. E, e, haluan muiden tavoin kiittää esittelijä Schwabia tämän mietinnön työstämis, työstämisestä hyvässä yhteistyössä pari esittelijöiden kanssa, samoin komissiota kiittäisin myönteistä reaktioista Schwabin yhteistyöpyyntöihin pyyntöihin ja selkeästä luvun, luvun neljä muutosesityksiin kohdistuvista kommenteista, mitkä ovat olleet helpottava. Artikla 22, toimitusajat tavarantoimittajien, jossa on määrätty 30 päivää takarajaksi tai maksimi toimitusajaksi. Olen esittelijän kanssa yhtä mieltä siitä, että, että koska nettikauppa on kehittynyt vauhdilla, tämä määräys on välttämätön ja olen sen tänne ilmestymisestä iloinen. Sitten artikla 23, joka, jossa puhutaan tämän riskin ja vastuun siirrosta – vaaran vastuun siirrosta täytyy huomioida, huom, ottaa huomioon se, että tämä riskin siirtäminen liittyy tavaran fyysiseen hallintaan, kuluttajan fyysisen hallintaan suhteessa tähän tavaraan. Kuten edustaja Gebhardkin sanoi, omiin, omiin kokemuksiinsa perustuen äh, on hyvin äh, mutkikas juttu. Sitten äh, artiklassa 22 tapahtunut asian, asian tapahtumajärjestys. Minä edustan Puolaa. Puolassa kuluttajalla on mahdollisuus joko palauttaa viallinen tuote tai korjauttaa se. Jos jätämme tämän valinnanvapauden pelkästään valmistajien käsiin, niin se ainakin heikentäisi kuluttajien oikeuksia Puolassa ja voisi johtaa kielteisiin ilmiöihin, kuten esimerkiksi toistuviin korjauksiin, epäonnistuneisiin korjauksiin esimerkiksi, jos vallankin tämä määräykset harmonisoitaisiin kautta unionin. Sitä, tätä oikeutta ei, ei minusta pitäisi ottaa kuluttajalta pois. Neljäs seikka, eli se, se määräaika, jossa, jonka puitteissa valmistajien pitäisi tuote korjata. Tässä on kohtuullinen aika, kuten tässä on nyt muotoiltu. Aika vaikeatahan tätä on määritellä, mutta täytyy pitää mielessä, että tänä tänä päivänä näistä epäselvistä ehdoista äh, pyritään hyötymään, eh, jotta voitaisiin eh, vitkutella eh, tätä korjausajaa aikaa mahdollisimman pitkään kohtuuttoman pitkäksi kuluttajan näkökulmasta. Sen vuoksi tätä, tätä pitäisi täsmentää. Ja sitten vielä viides seikka – Tämä kuuden kuukauden aika, joka, joka Puolassa, siis Puolassa on kahden vuoden, kahden vuoden tämä jakso, tämä vasta, tuotevastuukausi tai jakso. Siis myyjän vastuu kattaa kaksi vuotta. Jos tämä jätetään direktiiviin, se voisi johtaa monenlaisiin väärinkäytöksiin. Esimerkiksi vähittäiskaupat, äh, jotka myyvät, äh, vähittäisliikkeet, jotka myyvät vaikkapa elektroniikkaa, voivat äh, edellyttää kuluttajaa näyttämään sen, että tässä oli jokin virhe, piilevä virhe jo tuolloin ostohetkellä. Ja tämä edellyttää sitä tietysti, että kuluttaja joutuisi mm, mm, pestaamaan, palkkaamaan asiantuntijoita – mikä loppujen lopuksi rajoittaisi kuluttajan suojaa monissa tapauksissa. Kuluttajat tästä pelästyisivät, eivätkä sitten enää käyttäisikään oikeuksiaan. Muiden tavoin olen vähän skeptinen kaikkien jäsenmaiden lainsäädännön yhdenmukaistamista, erityisesti tällaisissa tapauksissa, jotka äsken jo mainitsin. Lopu, sit monissa jäsenmaissa kuluttajansuojan tilanne heikkenisi. Kiitos. Je vais laisser la parole nyt antaisin puheenvuoron. Anteeksi nyt, jos vahingossa sanon näitä nimiä väärässä järjestyksessä, mutta herra Triantafilides, kiitokset puheenjohtajaa. Minä haluaisin kiittää esittelijää. Tahtoisin myös kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron minua ennen. Kyse on luvusta, joka minun silmissäni vaikuttaa kaikista hankalimmalta koko direktiivissä. Jos katsomme harmonisointia, niin siitä minun on vaikea olla samaa mieltä, niin kuin muidenkin täällä salissa olevien. Kuten direktiivissä on nyt sanottu, niin tämä takuaika on määritelty kahdeksi vuodeksi siitä päivästä lähtien, kun tuo sopimus on tehty, myyntisopimus on tehty. Se kyllä heikentää suojaa tiettyjen kuluttajien kannalta tietyissä jäsenvaltioissa komission arviointien mukaisesti nämä säädökset nyt voisivat sitten vaikeuttaa ja aiheuttaa huolta kuluttajille ja heiko, heikentää tuota, tuota kuluttajansuojaa jäsenvaltioissa. Kaksi vuotta on selvä riski. Sitten toisaalta kuitenkin tuo nuo takeet on määritelty joissa jäsenvaltioissa viideksi vuodeksi, joissakin vielä pidemmiksi, joten tämä kaksi vuotta olisi siinä mielessä ikävää. Eli tässä tietyt kuluttajat joutuvat näkemään sen, että heidän oikeutensa heikkenevät. Ja eri toten nyt puhum, toivomme tähän pidempiä takeita. On hyvinkin mahdollista, että joku tuottaja tai myyjä voisi myydä tiettyjä tuotteita, jotka sitten, joilla olisi sitten kahden vuoden takuu sen mukaan, mikä tuo, tuon tuotteen kestoaika yleensä olisi, sitten muilla olisi viisi vuotta, mutta tämä saattaa kyllä heikentää entisestään tulkintaa, tekstin tulkintaa. Ja sitten lisäksi vielä nämä valituskeinot ovat hankalia. Myyjä voi itse päättää, aikooko antaa ostajalle korvauksen vai ei, vai korjata tuon tuotteen vai mitä, hän, mitä sitten tehdä tai antaa siitä jonkun hinnan ajannuksen. Meidän mielestämme myyjän täytyy valita se vaihtoehto tietysti, joka sen kannalta on paras vaihtoehto taloudellisesti. E- ja tämähän johtaa tietysti tähän tilanteeseen, eikä kukaan taaskaan ajattele kuluttajaa yhtenäistäminen näissä säännöissä ei myöskään käy meille. Vastustamme sitäkin. Meidän täytyisi pystyä luomaan toisenlaiset säädöskohdat, joissa annettaisiin jäsenvaltioille mahdollisuus määritellä omat määräaikansa, omat rajansa takuille. Ja sitten niille jäsenvaltioille, joilla ei ole olemassa kuluttajan, kuluttajaa suojaavia takuita, niin niiden jäsenvaltioiden täytyisi pikapuoliin kiireen vilkkaa tuollaiset säännöt hyväksyä. Meidän kannaltamme kuluttajan suoja-asia on aivan ratkaisevalla paikalla poliittisessa agendassamme. Emme me voi mitenkään heikentää sitä mutta Meidän on ainoastaan vahvistettava kuluttajia, kuluttajansuojaa, mutta niin, että se ei tarkoita sitä, että yritysten, yrityksillä on helpompi toimia. Kiitoksia. Sitten herra Pakis, olkaa hyvä. κυρία Πρόεδρε. Με δεδομένο την πολύ καλή δουλειά πάντα του κύριου Kiitokset puheenjohtaja. Niin herra Schwab on tehnyt loistavaa työtä niin kuin aina ennenkin. Hän on huomauttanut, että mm, hän on hyvin valmis yhteistyöhön meidän kaikkien kanssamme. Minä haluaisin huomauttaa, että tämä luku neljä ei kelpaa minulle, mutta pari sanaa olen Gebhardtin kanssa samaa mieltä artiklasta 21 ja 22 artiklasta sitten seuraavaa. Tämä liittyy etämyyntiin myös ja aika määriin, joita täällä on esitetty. Kuluttaja hyväksyy tuon toimitusajan, mutta vaikuttaisi kuitenkin siltä, että nykyisellään tekstistä aiheutuu hivenen hämmennystä ja kuluttaja saattaa ajautua harhaan. Voi nimittäin myös myyjällä olla pahat aikeet mielessään, myy, myy, myy, kun hän myy tätä tuotetta ja, jos tuo, ja erityisesti kun kyse on jostain lyhyistä takuajoista, miten kuluttaja sitten voi vaikuttaa asioihin, jos joku tuote on vaikka vahingoittunut ja se tuodaan vahingoittuneena eh, hänen luoksensa. Jotkut säädöskohdat osoittavat sen, että ikään kuin myyjällä ei olisi vastuuta ja kuluttajan harteille asetetaan lisää vastuuta. Esimerkiksi kohdissa 2 ja 3 vähennetään selvästi kuluttajan oikeuksia, koska myyjällä on siinä mahdollisuus valita ja tehdä valintansa. Oikeastaan ihan mitkä tahansa, mitä tahansa hän voi valita näissä kohdissa 2 ja 3. Eli joko korvata tuote tai korjata tuote tai antaa hinnanalennus. Eli tämä kohta kolme kolme. Eli jos myyjä on sitä mieltä, että ei ole mahdollista joku tietty toinen tuote, mahdollisuus, tuottokorvausmahdollisuus, niin hän voi vaihtaa jonkun toisen. Ja, tä, ja tätä täytyy erityisesti korjata. Tämä ei ole kuluttajan kannalta järkevää. Kuluttajalla pitäisi olla oikeus purkaa kauppa kaikissa mahdollisuuksissa. Kuluttajan pitäisi saada valita hinnanalennus, korjaus tai sitten tuotteen korvaaminen tai tuotteen palauttaminen eikä myyjän. E, ja nyt tässä sitten puhutaan siitä, että kuluttajan pitäisi valita järkevän ajan sisällä joku vahingonkorvausmuoto. E, no tietysti tässä on määriteltävä se, mikä on tuo lyhyt aikamäärä. Tässä puhutaan vain lyhyestä aikamäärästä eikä mistään selkeämmin muusta. Ja sitten vielä näitä takuukysymyksiä on varmasti mietittävä hyvinkin yksityiskohtaisesti ja takuun siirtäminen eteenpäin seuraavalle asiakkaalle esimerkiksi niin tämä pitäisi myös ratkaista. Kiitoksia. Kiitokset. No niin, nyt annan puheenvuoron kohta puolin komissiolle, mutta ennen sitä kysyn, no haluaako joku muu edustaja käyttää puheenvuoron? Ei nähtävästi. Joten sitten näiden kysymysten ja kaikkien huomioiden jälkeen annan puheenvuoron nyt eh, komissiolle. Komissio saa nyt tästä eh, Giuseppe Diamonte, olkaapa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Minulla on nyt aika paljon kysymyksiä vastattavanani, joten toivon, että teillä on kärsivällisyyttä, elleivät vastaukseni nyt ole ihan niin täsmällisiä ja selkeitä kuin tässä vaiheessa haluaisitte. Ensinnäkin Ymmärrän sen, että Andreas Schwab aloitti puheenvuorossa sanomalla, että hänellä ei ole selkeää kuvaa tästä direktiivistä, sillä tämä on todellakin yritys saattaa yhteen neljä tähän asti sitä direktiiviä ja tehdä niistä tällainen yhteen sulautunut kokonaisuus. Ja suhde direktiivissä määrättyjen kuluttajan oikeuksien sekä jäsenvaltioiden tilanteen välillä ei ole aina kovin selkeä. Neuvoston työryhmässä paiskimme kovasti töitä, jotta voisimme varmistaa sen, että loppujen lopuksi tekstistä tulee selkeä. Siis nämä direktiivin suomien oikeuksien, etenkin kuluttajan, kuluttajaa suojaavien keinojen ja jäsenvaltioiden nykyisten keinojen välinen suhde halutaan saada selkeäksi. Tämän ehdotuksen ja täyden harmonisoinnin taustalla on se ajatus, että palvellaan kuluttajien ja kauppiaiden etuja koko EU:ssa. Emme ole samaa mieltä Turusen kanssa siitä, että kuluttajien intressit eivät, ole, eivät tule tässä nyt otetuksi huomioon, sillä jos, jos kuluttaja ei pysty käyttämään hyväkseen kaikkien mahdollisten jäsenvaltioiden tarjontaa, niin silloin hänen oikeuksien ja mahdollisuuksien rajataan. Ja kuluttajalainsäädännön pirstaleisuus yhdistettynä kansainväliseen siviilioikeus siviilioikeuteen luo sen tilanteen, jossa kauppiaat eivät mielellään käy kauppaa sellaisten kuluttajien kanssa, jotka sijaitsevat jossain toisessa maassa. Jos Alpenhut-tapauksessa EU-tuomioistuin päättää, että yrityksen verkkosivut, joille siis mistä tahansa maasta pääsee, suuntaavat markkinoinnin ulkomaille, kaikkiin eri jäsenvaltioihin, niin silloin kauppiaiden pelot käyvät toteen ja kaikki tarjoukset, joita jossakin esitetään, täytyy ymmärtää sillä tavalla, että niihin pitää soveltaa aina kaikkien maiden säädöksiä. Täydestä harmonisoinnista sanoisin muutaman sen Vaikutusten arvioinnissa täysi harmonisointi oli yksi vaihtoehto, jota tarkastelimme. Haluaisimme saada todellakin sisämarkkinat täysimääräisesti toimintaan tällä alueella, joten yksi näistä arvioiduista vaihtoehdosta oli täysi harmonisointi, ja meidän mielestämme se on ainoa keino tavoittaa nämä molemmat tavoitteet Ensinnäkin se, että saadaan paremmin ennustettavissa oleva säätelyympäristö sekä kuluttajille että yrityksille. Se siis onnistuisi vain täyden harmonisoinnin kautta. Mielestäni tässä vaiheessa ei pidä lähteä kyseenalaistamaan täyttä harmonisointia. Olemme päättäneet, että tätä keskustelua ei neuvoston työryhmässä avata ollenkaan. Siellä meillä on hyvin pragmaattinen lähestymistapa ja käymme säädös säädökseltä johdonmukaisesti tätä direktiiviä läpi. Ja, ja komission ehdotusten tasolla sitten käydään tätä keskustelua harmonisoinnin määrästä. Valitettavasti esittelijä näyttää nyt lähteneen, sillä olisin mielelläni vastannut hänen kysymyksiinsä, mutta teen sen sitten myöhemminkin. Artiklojen 22 ja 23 välillä on tehtävä ero. No sieltähän hän nyt tuleekin takaisin. Siis nämä kaksi artiklaa ovat täysin uusia ja niissä käsitellään erittäin keskeisiä aiheita, nimittäin tavaran toimittamista, luovuttamista sekä vaaran vastuun siirtymistä. Näissä säädöksissä olemme ottaneet hyvin kuluttajamyönteisen lähestymistavan ja kannan. Nyt vastaus siihen kysymykseen, kuka vastaa siitä, jos tuote häviää kuljetuksen aikana. No, tämän ehdotuksen mukaisesti kauppias tavaran myyjä vastaa tästä. Eli kuluttajaa suojataan siihen saakka, kunnes hän fyysisesti ottaa tavaran haltuunsa. Yllättävää, että Gebhard ei ottanut tätä esille, sillä luulisi, että häntä ilahduttaisi tämä, tässä kohdassa kuluttajan suojan laajeneminen koko Euroopan tasolla. Takuuajan kesto ja todistustaakka näiden uusien artiklojen 22 ja 23 sekä vanhojen artiklojen välillä on eroa, sillä näitä kahta lukuun ottamatta kyse on vanhoista ja muokatuista säädöksistä, joka, joita ovat esimerkiksi 99 vuoden direktiivi kaupallista menettelyistä ja kaksoiskielloista kuluttajan kannalta Olimme pyrkineet tyylillisesti parantamaan näitä säädöksiä myöskin ja selkeyttämään niitä sen suhteen, mitä oikeuksia kuluttajalla oikeasti on. 99 vuoden direktiiviin nähden tässä ei nyt ole kovinkaan suuria muutoksia sinänsä. Mutta 24c kohdan säännöt eivät ole mitään uutuuksia, vaan ne ovat jo nyt olemassa olevia oikeuksia, jotka on vuoden 1999 direktiivissä säädetty. Vastaan muihin kysymyksiin hetken päästä. On totta, että tähän asti olemme harjoittaneet tätä täyden harmonisoinnin lähestymistapaa. Ja meistä se on ollut sopiva suojan taso Joissakin tapauksissa olemme yksinkertaisesti ottaneet vähimmäisvaatimukset täyden yhtenäistämisen lähtökohdaksi, sillä silloin olemme katsoneet, että se on riittävä taso. Sitten näitä kuluttajamyyntikeinoja ajatellen se ajatus, joka meillä alun perin oli, on nyt saanut vahvistusta tutkimuksesta, joka käskee kuluttajien käsityksiä siitä, miten tuotevirheitä pitäisi käsitellä. En nyt mene tähän tutkimukseen sen enempää. Ilman muuta saatte sen käsiinne ja kerron siitä mielelläni toisessa yhteydessä. Jos se teitä kiinnostaa oikein mielellämme, näin teemme siis. Muun muassa edustaja Turunen otti seuraavan asian esille, nimittäin kuluttajan oikeudet saada hyvitystä ja perinteinen sopimusoikeuden keinovalikoima hyvityksen saamiseen ja niiden välinen ristiriita. On aivan totta, että tässä tekstissä pitäisi olla selkeämmin tämä asia esitettynä. tätä suhdetta voidaan eittämättä selventää, se on ihan totta. Tarkoituksemme ei kuitenkaan ollut puuttua jäsenvaltioiden mahdollisuuteen pitää kiinni tämänhetkisistä sopimusoikeudellisista keinoista. Esimerkiksi Ranskan takuusäännökset tai Italian vastaavat säädökset, mutta kuitenkin niillä voi olla vaikutusta näihin asioihin. Neuvostossa tehdään kovasti työtä näiden asioiden parissa ja tarkastellaan sitä, miten kuluttajaa voidaan suojella ja yhtenäistää hänen oikeuksiaan entistä pidemmälle. Esimerkiksi hyväksymällä tiettyjä oikeuksia jostakin maista ja ottamalla ne yhteisiksi. Esimerkiksi oikeudet purkaa kauppasopimuksia siihen malliin kuin niitä Isossa-Britanniassa tai Ranskassa noudatetaan. Tai erilaiset takuun jatkamis- laajentamiskeinot. Tärkeä seikka, jota haluan tässä erikseen korostaa, on se, että luku neljä käsittelee tavaroita ja tuotteita. Se ei, pal- se ei koske palveluita, sillä osa neljä luvun säädöksistä ei sopisi suinkaan esimerkiksi kampaamopalveluihin. Jos hiukset leikataan väärin, niin eihän silloin voida, voida vaatia mitään korjausta tai tuotteen korvaamista. Ei sitä voi tehdä peruuttamattomaksi. Ja täytyy korostaa sitä, että nämä tämän tyyppiset palvelut eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan. Ja niitä säädellään sitten edelleenkin kansallisella tasolla, sikäli kuin säädellään. Sitten sama koskee tätä digitaalista, palvelu, digitaalista tuotteiden lataamista. Sekään ei ole tämän soveltamisajassa, neljäluvun soveltamisalassa kyseessä ei ole siis myyntisopimus, vaan se on lisensointisopimus, joka kohdistuu henkiseen omaisuuteen. Ja tätäkin tämänkin tyyppistä kauppaa säädellään jatkossa kansallisella tasolla. Olemme juuri käynnistäneet, aloittaneet laajoja, kalliita tutkimuksia siitä, miten kansallinen lainsäädäntö verkkokaupassa ja digitaalisten tuotteiden kaupassa oikein toimii. Yksi tutkimus keskittyy nimenomaan lainsäädäntöön eri jäsenvaltioissa tällä alueella. Niin. No. Täältä Kreikan edustaja otti esille tämän äh, yhden luvun neljä harmonisoinnin epätäydellisyyden. Sanotaan, että mehän me siinä sääntele korvausoikeutta. Äh, äh, tässä ei ole mikään eurooppalainen tällainen ää, sivillainsäädännön kaari vaan tässä on otettu nyt muutama, muutama tärkeä seikka, yl, rajat ylittävä kauppa esimerkiksi, ja olemme ne, niitä, niitä sitten päättäneet harmonisoida. Myöskin nämä, nämä harmonisoidut osat sitten tietysti on äh, sovitettava jäsenvaltioiden sivililainsäädäntöön. Jos äh, kuluttaja kärsii vahingon, esimerkiksi myöhäisen tavaran toimituksen tai toimittamat jättämisen vuoksi ei, ei tietenkään tämä direktiivi nyt rajoita sitten kuluttajan oikeutta hakea korvauksia näitä. Jos puheenjohtaja vielä salli, tähän lopuksi vastaisin kaikkiin Rova Kephardin esittämiin väitteisiin kysymyksiin. Je suis d'accord parce que Sopii kyllä, koska sanoin eh, eh, nimenomaisesti, että ei tässä ole mitään rajoitusta teidän puheajallenne. Artikla 22 kohta 2. Mikä on tämä toimitusaika? No toimitusaikahan on se aika, josta osapuolet ovat keskenään sopineet. Ja, ja jos ei sopimusta ole, se on 30 päivää. Ja sitten äh, sääntö on hyvin äh, sellainen kuluttajamyönteinen. Jos, se, jos ei tavaraa tule, niin kuluttaja voi sitten saada joko rahat takaisin tai luopua kaupasta, purkaa kaupan. Äh, kuluttaja voi joko siis edellyttää, insistoida, että tämä, tämä kauppa toteutetaan tai hakea korvauksia Entäs eh, sittenpä, miten sitten tulee eh, tavaran fyysin omistajuuden omistuksen siirty? Jos esimerkiksi jo tavara tavaratoimitettaessa luovutetaan naapurille, eh, taikka karkaa sitten tavarat käsissään. Se oli siis sitten tämän elinkeinon harjoittajan vahinko tavara pitää luovuttaa kuluttajalle fyysisen, fyysisen omistukseen taikka sitten jokun, jollekulle hänen määräämälleen, siis joka, jonka kuluttaja on jo aiemmin nimennyt, ei mille, kenelle tahansa naapur, satunnaiselle naapurille, jonka nimeä ei ole kuluttaja aiemmin sitten ilmoittanut. 24 äh, kohtaa 3 Eli siis eh, miss, missä tapauksissa eh, kuluttaja ei voisi vaatia korvausta? Siis 24. Siis tilanne, jossa kuluttaja ei tai oli, oli tietoinen, tai hänen pitäisi olla ollut tietoinen eh, tuotteessa olevasta viasta. No mennään nyt vaikka huonekaluliikkeeseen siellä on tuote, joka on siis siinä näytteellä, missä pieni naarmu, josta hän sitten tietysti saa alennuksen 20 prosenttia tämän naarmun vuoksi. Silloin kuluttajalla on, jos kuluttaja todellakin tiesi tästä naarmusta, niin ei näillä tietenkään ole oikeutta mitä korvauksiin. Mutta tässä ei ole mitään mitään uutta. Se on, on jo nyky, nykyisin voimassa olevassa asetuksessa. Sitten artikla 24 C, mitä, mikä siis sanotaan, missä sanotaan, että, että kuluttaja ei, eivät sepä mitkä tällaiset ilmaukset, joka, jotka eivät ole vaikuttaneet kuluttajan ostopäätökseen. Tässä, mitä tämä nyt tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että jos, eh, jos eh, kuluttaja kohtaa tällaisen liioitelun, eh, no, että olet muutut maailman kivimmäksi ihmiseksi, jos ajat Toyota, Silloin, silloin tämä ei tietysti ole tarkoituskaan ottaa sitä kirjaimellisesti. <laughs> Mitä sitten tulee? Äh, äh, siis sitten edustaja Gebhardt kysyi vielä siitä, äh, millä tavalla kaupallinen takuu on yhteen sopiva sen asian seikan, sen seikan kanssa, että äh, asiakkaan pitäisi olla tietoinen siitä, että tämä takuu siirtyy sitten jatko, jatkokäyttäjältä jatko ostajalla, ostajalle Tällä on tarkoitus estää elinkeinoharjoittajaa vaikeuttamasta asiakkaan jatkokauppoja, esimerkiksi olla kieltäytymällä siirtämästä takuuta. On. Siis on tällainen epäoikeudenmukaisen olet, olettamus sinne sisäänrakennettuna. Saattaa tiettyjä olosuhteita olla, jossa jossa voi olla täysin oikeutettua ja pyrkiä, elinkeinonharjoittajan pyrkiä rajoittamaan takun siirtoa. Esimerkki. E, e, pieni käsityö, yhden miehen käsityö firma. Valmistavat mandolineja. <laughs> Tämä henkilö voi tietysti myöntää kaupallisen takuun, joka e, ylittää tämä kahden vuoden mm, määräajan, mutta joka rajoitetaan, joka rajoittuu sinne tällä alueella asuviin ihmisiin. Jos se ostaja sitten siirtyy asumaan Osloon tai pahimmassa tapauksessa Tukholmaan, silloin hän tietenkään silloin ei ole asiallistakaan, että tämä takuu ulottuisi sitten enää sinne asti I think I have, I have answered. Eiköhän, enköhän nyt ole vastannut kaikkiin kysymyksiin, ellen niin mieluusti käytän vielä toisen puheenvuoron. Monsieur Abamonte pour la commission. Kiitoksia komission edusta. Ihan pieni täältä puheenjohtajan penkiltä. Ja tässä on tehdäkseni asiat yhä monimutkaisemmiksi. Tämä kuluttajan oikeudet ovat sellaisia, että pitää olla selkeästi luettavia, ymmärrettäviä. Nyt sitten kenties tämä, tätä pitää tarkastella ihan kokonaan uudessa valossa. Täällä haluan nyt luovuttaa puheenvuoron eteenpäin eteenpäin Ruotsin puheenjohtaja valtion edustajalle. Kiitoksia. Olen osallistunut tähän keskusteluun työstämällä näitä kaikkia viittä, viittä lukua, joita, joita, joita jäsenmaiden toi, kanssa on eh, puitu. Kakkoslukua eh, en ole täysin pystynyt työstänyt, mutta eh, huomenna on kilpailun neuvoston määrä kokoontua juuri näitä asioita pohtimaan. Silloin kaikkien EU-maiden ministerillä on tilaisuus ja tarkoitus käsitellä tätä kuluttajansuojakysymystä. kysymystä tässä on muutamia erityisaiheita, erityisesti luvusta kolme, koti, kotimyynti, etämyynti ja muita yleisempiäkin asioita, jotka täälläkin käsiteltyyn lukuun neljä liittyvät niiden soveltamisesta ja siitä, että millä tavalla direktiivi voisi esimerkiksi kattaa palvelut, kiinteistökaupat ja näin poispäin. Tässä mm, periaatekeskustelussa pyritään löytämään jonkinnäköistä ohjeistusta sitten jatkotyölle minusta tai meistä Ruotsin ruotsalaisina näyttää ja vaikuttaa siltä, että jäsenmaat ovat hyvin rakentavassa hengessä, ovat olleet hyvin rakentavia siis ja, ja työ jatko jatkossa työ tulee jatkumaan asian asiaisesti. Me tulemme kohdakkoin esittelemään jäsenmaille uuden tarkennetun tekstin, jossa sitten pyritään heijastelemaan nyt kuluneen puolen vuoden aikana käytyjä keskusteluja. Tarkoituksenahan oli, että, että Ruotsin kuluttaja, kuluttajasuojan ministeri olisi päässyt tänne eh, IMCO-valiokuntaan 17. Eh, joulukuuta Strasbourgissa. Kaikki eh, oli valmisteltu, lennot varattu ja muuta, mutta nyt kun esityslista on muuttunut sen verran, että ministeri ei tuolloin sitten pääsekään paikalle. Mutta joka tapauksessa puheenjohtajamaan edustajat ovat aina valmiit voimalla, tavalla tai toisella edesauttamaan ja auttamaan teitä työssä. Kiitokset näistä tiedoista. Otitte esille kaksi tärkeää ongelmaa, etämyynnin ja sitten rahoituspalvelut. Tosiaankin siinä on vielä tehtävää. Herra Arko, haluatteko sanoa pari sanaa? Eh, Madam Vice President. Kiitos varapuheenjohtaja. Aivan lyhyesti haluan tähän neuvoston sanoihin tästä 17. päivän kokouksesta kertoa pöytäkirjaa varten, että olimme kovin kiitollisia siitä, että ministeri Sabuni olisi tullut päivittämään tätä kuluttajien oikeusdirektiivin tilannetta. Ja olemme parhaamme mukaan pyrkineet saamaan tämän tapaamisen onnistumaan, mutta valitettavasti nyt on kaksi suullista kysymystä tämän valiokunnan käsiteltävänä tuona kyseisenä päivänä ja meidän täytyy sitten käsitellä niitä sen sijaan. Halusin vain pyytää, että, että jos voisitte välittää nämä vilpittömät terveiset ministerillenne Mielellämme haluaisimme hänet sinne kyllä, mutta me pystymme pitämään näitä kokouksia pelkästään torstaisin. Muuten aikamme on täysin varattu siellä. Periaatteessa videokokouskin voisi tulla kyseeseen, mutta pelkäänpä, että meillä ei ole siihenkään aikaa. Minä henkilökohtaisesti olisin kiinnostunut tapaamaan hänet ja voita, voisimme vaihtaa sitten kuulumisia, kuulumisia näistä asioista valiokunnan ja ministerin kesken. Ja olemme ilman muuta tyytyväisiä hänen asioihin paneutumiseensa ja työhönsä. Ja se, kun hän kävi täällä valiokunnassamme syyskuussa, se oli oikein hyödyllinen visiitti. Halusin vain näin julkisesti tuoda nämä asiat ilmi. Ja myös Byyling oli kiinnostunut tapaamaan meitä, mutta siinäkin oli näitä valitettavia aikatauluongelmia. Reste encore du temps. Vielä on aikaa. Annan nyt Turuselle puheenvuoron ja sitten Gebhardille ja lopuksi esittelijä Schwabille. Turunen, olkaa hyvä. Niin, kiitokset ihan lyhyesti. No, minun on pakko käyttää puheenvuoro komission puheenvuoron jälkeen toistitte, että kyse on recastista, eli uudelleen muokkaamisesta. No, te, yritit, te juuri niin sanoitte, ja me yritämme siihen toimia, sen mukaan toimia, mutta jos vähimmästä siirrytään maksimimäärään, niin kyllähän se nyt on sitten sisältöongelma myös, ja siitä aiheutuu sadoille miljoonille kuluttajille ongelmia. Eli ei tässä nyt voi näin mennä vain väittämään. Kyllä me tiedämme, mistä kyse on. Lähestymistapa on täysin toisenlainen niissä valtioissa, joissa säännöt ovat jopa paljon suotuisammat kuin tässä tekstissä. Oletteko te mahdollisesti valmis selostamaan näitä asioita kuluttajille. Minun ainakin olisi kovasti vaikea mennä sitten kuluttajien pokkana näitä asioita selittämään, kun tilanne on huonontunut heidän näkökulmastaan katsotuna. Ja sitten tietysti meillä on tällaisia sateenvarjokuluttajajärjestöjä, jotka ovat osoittaneet kyllä hyvin suurta skeptisyyttä tätä ehdotusta kohtaan. Meillä on olemassa jo aika tavalla samantyyppisiä sääntöjä olemassa, mutta harmonisoidulla tasolla varmasti me selviäisimme, mutta meidän täytyy miettiä, mihin me olemme menossa. Me emme missään tapauksessa saa nyt heikentää tätä kuluttajan tasoa. Jo, jo, jo, joissain direktiivin säännöissä ei ole nyt ollenkaan asetettu kynnystä paljon korkeammalle kuin aikaisemmin on ollut tietyissä jäsenvaltioissa. Tämä ei käy te sitten olette korostaneet tiettyjä kysymyksiä ja rajat ylittäviä tapauksia etenkin, joka voisi olla tärkeä asia. Mutta palvelut ja sitten internetkysymykset, ne ovat tärkeitä. Internetistä musiikin ostaminen on rajat ylittävä tapaus. Sen takia tämä internetpuoli pitää ottaa mukaan. Tämä on minun sukupolveni ihan normaali asia, joka päiväinen juttu. Ja siihen täytyy uhrata myös työtunteja, e, koska asia on hyvin rajat ylittävä. Kiitoksia. Kiitokset. Sitten Ulla Gebhardt. Dankeschön, Frau Voss. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä on todella älyttömän mielenkiintoinen keskustelu, kuten totesitte. Tässä tieto, tieto lisääntyy ja, ja, ja on tästä tämä jäänyt se vaikutelma, että tämä on todella hyvin monimutkainen kysymys. Ja täytyy todeta, että ei tätä suuntaan henkilöksi tarkoitettu, vaan, vaan nyt on käynyt selkeäksi käynyt tästä argumentoinnista. Yhtäältä todettu, että, että, että tekstissähän on, on, ovat nämä kaikki, mitä, mitä arvostelin, olivat myöskin siinä vanhassa tekstiversiossa. No, olivat, olivat. Mutta kuitenkin Äh, mutta äh, esimerkiksi artiklassa 26, jossa on selkeästi huononnus kuluttajan suojaan. Alkuperäisessä tekstissä oli, oli tämä, tämä, poistettu tämä kuluttajan valinnan val, val, mahdollisuus, että, että myöskään sitten enää mahdollista palauttaa tämä. Se on selkeä heikennys tähän alkuperäiseen tekstiin tämä valinnanvapauden puutta, mutta ei se mikään aina ongelma ole. Tässä on tällainen kaksi tekstiä kilpailevat, tässä on toi, tämmöinen eurooppalainen teksti, joko täydellinen harmonisointi tai vähimmäisharmonisointi. Täytyy, täytyy katsoa, miten, miten pitkälle tämä oikeudet menet ja, ja, ja vaikka teksti sitten onkin suurin piirtein pysynyt muuttumattomana, <clears throat> siinä, siinä emme me halua, tai halua tätä tällaista jäsenmaiden kuluttajasuojan heikkenemistä. Sitähän me emme halua Euroopan komissiona teidän täytyy, te, te ette ole vastuussa kuluttajille, meille siellä kansalaisille. Me, me olemme, me olemme. Me, meidän täytyy itse välittää heille tietoa, mitä me eurooppalaisittain sitten teemme, millä, minkälaista lainsäädäntöä me sitten laadimme. Teillä ei ole sitä oikeutta. Teillä ei ole enää tätä oikeutta enää. Tai että, että, että, että tämä, nämä toimitusajat ovat vedentyneet tai lyhentyneet tai, tai näin poispäin tai että takuajat ovat lyhentyneet ja, ja näin poispäin ja näin poispäin. Miten, ne sit, miten me sitten val, täm, tätä selit, selitämme kansalaisillemme ja perustelemme, että me olemme... Et, että sitä on niin oikeasti yksi, yksinkertaistettu, se ei pidä paikkaansa. Öö, myös loppujen lopuksi sitten kuitenkin kuluttajalle jää vähemmän oikeuksia. Sitä on hyvin vaikea perustella, ja sitä he eivät ymmärrä. Ja meidän täytyy täällä sitten puhua siitä, jos, jos jossakin. Äh, meidän täytyy äh, kunnioittaa myöskin sitä äh, mitä jäsenmaissa tehdään näiden oikeuksien eteen. Madame Gebhardt, bon, je crois... Kiitos Gebhard. Tämä keskustelu sisämarkkinoilla tässä kysymyksessä todellakin nyt menee seuraavaan kokoukseen Ruotsin puheenjohtajakauden aikana neuvostossa ja voisitte tosiaankin viestittää sinne, kuinka innolla me olemme keskustelleet tästä asiasta. Voisiko herra Schwab vielä sanoa pari sanaa, vai annanko ensin puheenvuoron komissiolle? Komissio ehkä voisi vielä vähän vastata näihin kysymyksiin. Schwab antaa luvan. Eli olkaa hyvä komission edustaja, kertokaapa mitä mietitte. Well, the, the... Kiitos puheenjohtaja. Niin tämä keskustelu on on kyllä monimutkaista. Gebhardt esitti aivan legitiimejä kysymyksiä, mutta ne ovat hyvin monimutkaisia kysymyksiä ja niihin on vain monimutkaisia vastauksia. Koko asia on monimutkainen. Ja teemme nyt, haluamme nyt säädellä sellaisia asioita, jotka ovat sisämarkkinoiden ytimessä. Turunen ja Gebhardt vaativat kuluttajan suojan tasoa – taso on todella tärkeä ja mielestämme se, mitä tässä nyt ehdotetaan, tähtää korkeaan yleiseen kuluttajansuojan tasoon. Direktiivi perustuu siis täyteen harmonisointiin ja se poistaisi joitakin sisämarkkinoiden esteitä ja näin ollen kuluttajat hyötyisivät rajat ylittävän kilpailun lisääntymisestä. Kuitenkin joidenkin, joidenkin jäsenvaltioiden tilanteeseen tämä vaikuttaisi muita enemmän, koska, koska ne ovat täysin sisämarkkina-alueen keskellä. Tämä oikeudellinen monimutkaisuus on tosi seikka. Siihen liittyy myös kansainvälisen oikeuden seikkoja. Ja Ja sitten jos ajatellaan esimerkiksi Kyproksella asuvaa kuluttajaa, joka kuuluu, Kyproshan kuuluu vielä tähän common law-oikeusperinteeseen, ja sitten siellä muutetaan säädökset tämän, tämän mukaiseksi, niin se estää sen, että kuluttajat joutuisivat täysin sivuraiteelle Kyproksen tyyppisissä maissa. Turunen otti esille nämä digitaaliset palvelut, palvelut ja esimerkiksi luvussa viisi tässä direktiivissä on kyllä sellaisia säädöksiä, jotka koskevat myöskin digitaalisia palveluita tai etämyyntiä koskevat säädökset, jotka osin sopivat myös digitaalisiin palveluihin. Tämä aihe on kyllä jo sinänsä riittävän monimutkainen. Jos siihen otettaisiin mukaan digitaaliset palvelut, niin jos lukua viisi laajennettaisiin näihin, niin silloin tämä menisi liian monimutkaiseksi ja sitä ei enää voitaisi mitenkään hallita. Olen kyllä samaa mieltä kanssanne siitä, että meidän pitäisi analysoida niitä ongelmia, joita kuluttajat todellisuudessa kohtaavat. Me teemme sen ja me käytämme siihen paljon rahaa. Ja sitten meidän täytyy vain katsoa ja odottaa, mitä näistä tuloksista oikein selviää. Analysoimme niitä tutkimuksia ja jaamme sitten niiden tulokset teidän kanssanne. Sitten lopuksi Gebhardin huomio 26 artiklasta. Jos nyt olen aivan suora, sanon aivan suoraan tämän, niin mikään ei muutu kuluttajan kannalta. Nyt kuluttajalla on teoriassa se mahdollisuus, että jos hän ostaa viallisen tuotteen, niin hän voi valita korjaamisen ja korvaavan tuotteen välillä. Mutta elinkeinonharjoittaja tai kauppias voi suhteellisuusperiaatteen mukaisesti rajoittaa tätä valinnanvaraa. Jos siis todetaan, että tuotteen korvaaminen siksi, että virhe on niin vähäinen, ei ole käytännössä hyvä vaihtoehto, niin silloin kauppias sanoo, että, että korjataan se tuote, ei vaihdeta uuteen. Käytännössä valinnan mahdollisuus siis nytkin on periaatteessa, käytännön valinnan mahdollisuus siis on jo nyt kauppialla. Mutta ei meillä kuitenkaan ole mitään uskonnollisen tyyppistä vakaumusta tässä asiassa, vaan hyvin monet valtuuskunnat neuvostossa pystyisivät varmasti oikein hyvin palaamaan vanhan tyyppisen säätelyyn tässä artikla 26 alassa. Merci. Kiitokset komission esittelijälle. Tosiaan tästä tarjonnasta on paljon parempi puhua, kun me takaamme myös laadun samoin kuin oikeudellisen oikeusvarmuuden. Se ei ole välttämättä ihan niin selvää. Nyt herra Schwab, annanpa teille, sinulle nyt johtopäätökset. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos, että nyt odotatte minun vastaavan kaikkiin näihin jäljellä oleviin kysymyksiin johdannossani tein sen varmasti riittävän selväksi, että tämänhetkinen lainsäädäntö ei vastaa läheskään kaikkiin kysymyksiin, eikä tämä ehdotuskaan sitä tee siksi, että asiat ovat niin monimutkaisia, eikä vielä ole löydetty sopivia vastauksia. Minä esittelijänä tietysti lasken kaiken sen varaan, että ratkaisemme ne kysymykset, jotka pystymme ratkaisemaan, ja sitten ne, joita ei saada ratkaistua, eivät lopulta ole mukana tässä lainsäädännössä. Me Euroopan parlamentissa ja tässä valiokunnassa olemme lainsäätäjiä, emmekä me voi vain todeta, että no ei meitä nyt miellytä tämä, mitä komissio tekee, vaan meidän täytyy esittää se kysymys, et ei pelkästään se, että mikä harmonisoinnin taso pitäisi olla, vaan pitää ottaa huomioon myös se, että kuinka paljon protektionismia sallitaan. Ja tähän kysymykseen en vielä ole kuullut riittävästi vastauksia. Täällähän todettiin, Turunen totesi, että kysy, kyse ei ole tästä komission asettamasta mittapuusta kuluttajan suojalle, vaan kyse on siitä, mihin me haluamme tuo riman asettaa. Ja tästä meidän täytyy tulevina kuukausina puhua tiiviisti, että miten, miten me voimme tuota rimaa olla korottamassa tai, tai säätämässä omien voimavarojemme ja ajan puitteissa. Siis mikä olisi hyväksyttävä kuluttajansuojan taso? Monet kuluttajansuojajärjestöt ja myös jäsenvaltiot ovat todenneet, että, että tällaisenaan tämä direktiivi ei ole hyvä ja eihän sitä tällaisenaan tulla hyväksymäänkään. Parlamentti varmasti parantaa sitä monessa kohdin. Ja se vaikea kysymys, joka luvussa neljä syntyy, on se, Voiko ylipäänsä takuuoikeuksien alueella saavuttaa jotakin edistystä täyden harmonisoinnin kautta? Tässä on kaksi tasoa. Ensinnäkin tunteellinen taso. On tärkeää, että meidän, me pystymme vakuuttamaan kuluttajat siitä, että se mitä päätämme palvelee heidän etujaan. Tämä ei minun mielestäni tarkoita sitä, että joka tilanteessa pystymme sanomaan, että, että Tässäkin on tämä kansallinen parempi säätely säilytetty. Ja jos sitten esimerkiksi jossakin valtiossa takuuaika vähen, lyhenee esimerkiksi kahdella kuukaudella, niin onhan se melko vähäinen muutos ja sitä voidaan kyllä puolustaa kansalaisille, mutta jos esimerkiksi halutaan jossain tapauksessa laajentaa takuaika kymmeneen vuoteen, niin siinä on sitten suuria ongelmia eri jäsenvaltioiden suhteen. Ja tämän tyyppisiä asioita näissä luvussa neljä esimerkiksi tulee esille. Nyt olemme varmasti kaikki saaneet muistutuksen siitä, kuinka monimutkainen asia vyyhti tässä on käsillä. Ja kuitenkin uskon, että kaikki olemme samaa mieltä siitä, että haluamme tällä direktiivillä kehittää sisämarkkinoita, viedä niitä eteenpäin rakentavalla tavalla – ja uskon, että tässä vaiheessa on järkevää tunnustaa se, että tänään emme saa löytymään sopua näistä asioista. Jos kuitenkin otetaan nämä kuluttajien oikeudet todella keskiöön, niin muistutan siitä, mitä johdannossa sanoin, niin vähimmäisharmonisoinnin taso suhteessa elinkeinoharjoittajien ja kauppiaisiin – on sellainen seikka, jota täytyy pitää keskustelussa jatkossa esillä. Ja lopuksi totean, että on ilman muuta sellaisia yksittäisiä alueita, joissa, joissa lainsäädännön keinoin voidaan pidentää laillisia takuuvaatimuksia. Ja sitten on vielä tällaisia vapaaehtoisia takuupidennyksiä, joita elinkeinonharjoittajat voivat tarjota, jos esimerkiksi maksetaan 50 euroa, niin takuaikaa voidaan pidentää vaikkapa kahdella vuodella. Ja tämän tyyppisiä mahdollisuuksia pitäisi ottaa myöskin huomioon. Ne palvelisivat kuluttajia. Tämän keskustelun perusteella en lähtisi hyväksymään tätä komission ehdotusta luvun neljä osalta, mutta olen varma, että yhdessä keskustelen pääsemme tässäkin asiassa eteenpäin. Kiitos kaikista kommenteista. Kiitokset, herra Schwab nyt varmasti meillä on mahdollisuus palata näihin asioihin, ei pelkästään lukuun neljä, mutta myös näihin muihin lukuihin yksi, kaksi ja kolme. Niistähän on keskusteltu 16. päivä marraskuuta valiokunnassa 23. helmikuuta 2010. Joka tapauksessa meidän valiokuntamme järjestää toisen kuulemistilaisuuden asiasta ja siihen osallistuu parla- kansalliset parlamentit myös. Ja silloin meillä on varmasti mahdollisuus hyvinkin laajasti käydä rakentavasti ja innokkaasti keskustelua näistä kysymyksistä ja me voimme myös miettiä esimerkiksi joululahjaostoksillamme, ostoksemme yhteydessä myös kuluttajan suojaa. Kiitokset teille kaikille sitten. Meillä on vielä yksi asiakokonaisuus annan pari minuuttia niille, jotka haluavat lähteä täältä salista.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 Bon, nous allons reprendre nos travaux. No niin, nyt jatkamme. Pour terminer dans les temps. Jotta pääsemme myös täältä sitten pois ajoissa. Hmm? Donc nous allons passer... No niin, sitten käsittelemme kilpailukykypolitiikkaa, kilpailupolitiikkaa ja ennen kuin annan puheenvuoron Adam Bialanille esittelijälle, tahtoisin sanoa teille muutaman asian. 19. marraskuuta 2009 sisämarkkinavaliokunnan puheenjohtaja Harbor, joka tässä vieressäni on, on lähettänyt kirjeen talous, talous ähm, äh, valiokunnan puheenjohtajalle ja siellä on pyydetty, että kuukaudella siirrettäisiin tämän äh, käsittelyä Ekonissa, koska aikataulu on ollut äärimmäisen tiukka näin hyvin hankalasta asiasta ja tärkeästä asiasta. Näin me siis saamme seuraavan aikataulun aikaiseksi. Mietintö hyväksytään IMKossa 23. huhtikuuta 2010 ja sitten asiasta äänestetään maaliskuussa ja äänestys täysistunnossa Strasbourgissa huhtikuussa. Huomautan myös, että ne, jotka haluavat jättää tarkistuksia tähän tekstiin e, ja Ekonin tekstiin. Se täytyy tehdä 9. päivä joulukuuta mennessä, eli siis ensi keskiviikkoon mennessä. Tämä aikataulu on hyvin tiukka. Ja nyt sitten annan puheenvuoron herra Vielanille. Olkaapa hyvä, voitte esitellä tätä aihetta. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Rozumiem, że... Kiitos kovasti, puheenjohtaja. Ymmärtääkseni 9. joulukuuta oli talousvaliokunnan nykyinen takaraja muutosesityksellä. Siihen sitä emme pysty noudattamaan, jos meillä, meiltä lausuntoa kerran odotetaan. Kuten Harbour kirjassaan totesi, että, että meidän lausuntomehan on tämän mietinnön kannalta korvaamaton – sen takia koko, koko tätä proseduuria voitaisiin lykätä kuukaudella. Toivottavasti siihen sitten myönnytään. Sihteeristö, sihteeri ei ole vielä saanut lopullista vastausta, mutta sikäli kun ymmärsin, puheenjohtajakokous on tarkastellut tätä ku, öö, komission, eh, komission ehdokkaiden eh, kuulemisaikataulua, jolloin on mahdollista, että tähän voidaan eh, suostua. Itse lausunnosta. Lausunto käsittelee kilpailupolitiikan kertomusta viime vuodelta 2008. Kertomus mm, komissio julkisti sen tämän vuoden heinäkuussa – Siihen se koostuu kuudesta normaalista ja yhdestä ylimääräistä luvusta. Tänä vuonna on päätetty lisätä tämmöinen lisäluku, joka sitten, mistä sitten tulee vakiintunut käytäntö tämän vuoden jälkeen. Tämän otsikkona on kartellit ja kuluttajat. Kuusi normaali lukua. Yksi ykkönen tästä esimerkiksi antitrust-lainsäädännöstä – fuusioista ja valtion avun periaatteista. Käsitellään sitten kaksi, luvussa kaksi käsitellään sitten sitä, miten nämä, näitä on käytetty. Luvussa kolme käsitellään kuluttajien toimia, toimia. Neljännessä puhutaan yhteistyöstä eurooppalaista Euroopan kilpailuverkoston sisällä ja yhteistyötä myöskin kansallisten, kansallisten tuomioistuinten kanssa 5- ja 6-luvuissa käsitellään kans, kansainvälisiä toimia ja toimielinten välistä yhteistyötä. Talousvalikunta, talousasianvaliokunnan oli määrä keskus, käsitellä tästä Feltin ensimmäistä Äh, lausunto äh, tai mietintö luonnoksesta, joka valmistui 20. marraskuuta. Ja, ja äh, siihen sitä heijasteli nimenomaan se tosiseikka, että 2008 oli vain varsin poikkeuksellinen vuosi maailmalla ja Euroopassa. Vakava kriisi silloin puhkesi sekä rahoitus- että taloussektorilla. Monet, monet jäsenmaat päättivät ryhtyä poikkeustoimiin hyväksyen erilaisia elvytys- ja muita paketteja. Päättivät niin ikään myöntää, myöntää erilaista tukea pankkisektorille. Sen vuoksi 11.21 talousvaliokunnan mietinnön kohdasta – koskevat valtion apua, valtion apuja, samoin eh, talouskriisiin liittyviä muita toimenpiteitä, jotka vaikuttivat EU-ta, EUn 2008 vuonna. Näiden toimenpiteiden lisäksi haluaisin kiinnittää huomiota ne kuuteen muuhun seikkaan, jotka meitä varmaankin kiinnostanevat kakkoskohdassa esittelijä e, ehdottaa, mm, että Euroopan parlamentti edelleen pyrkisi vahvistamaan rooliaan kilpailupolitiikan muokkaamisessa. Se on tuskin kiistanalainen kohta neljä. Kohdassa neljä esittelijä muistuttaa, että kilpailupolitiikka ja kilpailusääntöjen tiukka noudattaminen ovat perusedellytys Euroopan markkinoiden hyvälle toimimiselle, samoin myöskin kuluttajan suojan kannalta. Siitäkään ei, siihenkään ei auta mitään raumia varmaan esittää. Sitten kilpailun turvaamisesta Euroopan parlamentti toistaa kantansa koskien valkoisen kirjan korvaus käytäntöjä. Ja kannattaa sitten sitä, että liiallisia korvauksia ei määrätä. Tämä hyväksytään yhteispäätösmenettelyssä. Siitä käsiteltiin jo valiokuntien yhteiskokouksessa haluan, tai valiokuntamme kokouksessa haluan kiittää kansanpuolueelta Schwabilta saaduista kommenteista. Kohta kaksi, neljä. Siinä Euroopan parlamentti e-, edellyttää, että sitä konsultoidaan ja kuullaan koskien mahdollisia muutoksia, esimerkiksi vaikkapa autoteollisuuden toimintojen lopettamista. Ja näin Euroopan parlamentti voisi sitten hyödyllisellä tavalla osallistua keskusteluun. Tämä on erittäin tärkeä määräys monestikin, koska auto, auto, autoteollisuutta koskevat rajoitukset raukeavat ensi vuoden tammikuussa. Eli nyt vaaditaan hyvin tärkeitä tiukkoja toimenpiteitä. Sen sitten siis oli kohta 24 ja 25 kohta mainitsee, että me Euroopan parlamentti edellyttää, että sitä kuullaan sitä tämmöistä äh, ryhmäirtin sanomisten äh, kohdatessa, niin että parlamentti pystyy äh, paremmin seurata tilanteen kehittymistä ja antaa sitten oman panoksensa. Tämä tarkoittaa, tässä on siis autoteollisuuden Kohta 31 toistaa vetoomuksensa että tarko- tarkoitus on, on näitä julkisen sektorin ö, hank- hankintoja mm, seurata, ettei siinä pääse tapahtumaan mitään väärenty- vääristymisiä. vääristymiä. Se on, nämä ovat tärkeimmät tämän mietinnön kohdat meidän kannaltamme. Ja e, kaiken kaikkiaan esittelijä korostaa, e, miten tärkeää on, jälkikäteen arvioida maiden, e, jäsenvaltioiden ja komission toimenpiteitä. liittyen talouden elvytyspaketteihin tai julkisen rahoitussektorin pelastustoimiin. Voimme vain olla yhtä mieltä, että parlamentin yksi perustehtävistä on äh, tämän, tyyppi, tämän tyyppisissä, tämän tyyppisien äh, pakettien valmistelun osallistua. Äh, mitä tulee kansanpuolueen muutosesityksiin, pyrin saamaan ne, ottamaan ne kaikki mukaan tähän Tämä on, tulee olemaan lyhyt lausunto, liuska, liuskan mittainen. Nyt sitten jään odottamaan muiden kommentteja. Kiitos. Euh, Paljon kiitoksia tästä esityksestä. Niin, nyt annan puheenvuoron herra Schwabille. Hänellä varmasti on sanottavaa Vilanin tekstistä. Kiitos puheenjohtaja. Dieses Mal ähm, äh, darf ich von Tällä kertaa minä voin hyötyä synergiaeduista, sillä olen varjoesittelijä myös talous- ja raha-asian valiokunnassa ryhmässäni. Ja siksi haluan kommentoida tätä aikataulua. Ongelman on se, että esittelijä haluaisi ehdottomasti, että tämä mietintö kurkisti vain, että onko komissiosta joku paikalla, siis että saisimme tämän mietinnön hyvissä ajoin ennen kuin komissio tekee tätä asiaa koskevan ehdotuksensa. Ja sen takia emme haluaisi tätä aikataulua venyttää. Ja toivoisin, että voidaan toimia nopeasti ja itsekin pystyn varsin nopeasti toimittamaan omat tarkistukseni, koska ne on jo valmisteltu. Talouskriisin vaikutuksethan voidaan tässä kattaa vain rajoitettu korostetusti, sillä 2008 vuotta tässä vain käsitellään ja silloin tehtiin vain pieni osa niistä päätöksistä, jotka, jotka Eurooppaan vaikuttavat ja siksi ei pidä liikaa koskettaa tähän kriisiin. Itse korostaisin kilpailuoikeuteen liittyviä asioita ja kuten komissiokin, niin pitäisi korostaa näitä kilpailuun liittyviä erityisalueita. Otan nyt pari asiaa esille, sellaisia, joista uskon, että minulla on jotain sanottavaa. Ensinnäkin kysymys siitä, miten kuluttaja-asiat otettaisiin huomioon esimerkiksi kilpailun vääristymisessä tai kilpailuoikeuden loukkauksissa ja niihin liittyvissä korvauskysymyksissä. Parlamenttihan on yhteistyöstäkin jo tällä alueella tehnyt ja kuten tiedätte, tähän piilee se uhka, että tällaisten säädösten avulla on mahdollista kiristää yrityksiä ja seurauksena ei ole se, että kuluttajat saisivat merkittäviä korvauksia, vaan nämä rahat menevät sitten asioita hoitavien asianajajien pussiin. Toisekseen uskon, että kilpailuoikeutta itsessään pitäisi joissakin yksityiskohdissa parantaa tai paremminkin vaatia komissiota parantamaan sitä minä olen sitä mieltä, että tämä pelotteefekti pitää olla olemassa ja kuluttajat, kuluttajat hyötyvät siitä, mutta se, että kartellisakkoja jaetaan aina äh, kartellin alaisen liikevaihdon mukaan. Esimerkiksi Microsoftin kartelli, tässä nyt esimerkin mainitakseni, on kuitenkin Microsoftin tyyppisissä tapauksissa hyvin pieni osuus koko liikevaihdosta, siis se, jota karteli koskettaa. Kar- jos on kyse PK-yrityksistä, niin silloin tämä osuus liikevaihdosta, johon karteli vaikuttaa, on paljon suurempi kuin suuryrityksillä. Ja siksi minusta on tärkeää selvittää se kysymys, miten voidaan tässä yleisessä korvausdirektiivissä, jota komissio suunnittelee, ottaa paremmin huomioon. Siis, että PK-yritykset eivät pelkästään joutuisi kärsimään tästä peloteefektistä kartellikysymyksissä, vaan niitä käsiteltäisiin tasaveroisesti suurten yritysten kanssa eikä huonommin kuin suuryrityksiä, kuten nykyään valitettavasti tapahtuu. Omissa tarkistuksissani otan esille ongelman, joka liittyy niin sanottuun kilpailuviranomaisten yhteistyöhön jäsenvaltioissa niin sanotuihin yhden pisteen palvelu, palvelupisteisiin, yhden luukun palvelupisteisiin. Ja tässä todetaan, että voidaan julistuksella, yritykset voivat julistuksella vapauttaa itsensä joistakin kartelivaateista, mutta ei kuitenkaan tarpeeksi puututa siihen, miltä tämä julistusta käytännössä eri jäsenvaltiossa näyttäisi. Ja viimeinen asia, jonka otan esille, ovat rikosoikeudelliset seuraamukset näissä asioissa. Pari vuotta sitten otettiin käyttöön tähän liittyviä välineitä ja ennen kaikkea ryhmäkanne, joka tässä yhteydessä on merkittävä. Komission kanssa olen samaa mieltä, että myös tähän liittyvä pelotevaikutus pitää säilyttää. Mietinnössä on jotakin painopisteitä, ei pelkästään kuluttaja-asioissa, vaan myös yritysasioissa. Ja meidän pitäisi mielestämme vaatia komissiota tarkastelemaan sitä tulevaisuudessa, missä määrin jäsenvaltioiden talouskriisin hallintaohjelmat ovat todella soveltuneet tämän kriisin torjuntaan. Kuinka paljon on siis tehokkaasti käytetty rahaa, missä, missä rahat on ohjattu oikeaan osoitteeseen. Ja lisäksi pitäisi digitaalipalveluista ja valitsevasta markkina-asemasta tehdä lisätutkimuksia. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten vielä se yksi puheenvuoro. Thank you. The translator said Stigler. I'm Style. Kiitos. Style. Style on minun nimeni. Haluan kiittää äh, valmistelijaa ja varjovalmistelijaa. Äh, on tämä erittäin olennainen tämä kuluttajien äh, suhde karteli. En yhtään ymmärtänytkään, miten merkittäviä, merkittävistä asioista on kysymys. ei koskaan tule ajatelleksikaan, millä kaikella on tällaista kuluttajiin vaikutus tällä kilpailun vääristymiskysymyksessä? Ajatellaan tässä on uusi eh, edustaja, ja hän on eh, Rova Intvelton hyvin kattavasti pyrkinyt omassa mietinnössään näitä asioita selvittämään. Schwab mainitsi eh, digitaaliset ja elektroniset kommunikaation siinä sivulla 20. 69, sen puhutaan laajakaistan saatavuudesta. Ja, ja kohdassa 70 puhutaan seuraavan sukupolven laajakanta, laajakaista saatavuudesta. Se on erittäin tärkeä, se mikä me jätämme niin kuin ikään kuin perinnöksi täältä, täällä puhuttiin Microsoftista, Intelistä, Samoin mainitaan tällaista mahdollisuuksista mediapalvelujen online-hankinnoista. Sophie Infeld kohdassa 24 ja 25kin kohdissaan puhuu. Komissio voi tässä tietysti ehkä hiukan auttaa sivulla 24 kohdassa 90 viimeisessä virkkeessä puhutaan – minulle tärkeistä asioista, eli, eli, eli ää, lautta liikenteestä. Kuka, tuskin kukaan on saanut mitään tietoa tästä enempää Skotivallankaan olisi hyvä, jos saata tästä elementä. Tässä ilmeisestikaan ei ole rikottu kilpailulainsäädäntöä, ja Skotlannin hallitus on sitten näitä, no, näitä noudattanut. Tästä olisi hyvä saada että miten sitten tulee lääketeollisuuteen kohtaan 96. Se on kuluttajien kannalta hyvinkin tärkeää. Meidänkin lausunnossamme voitaisiin jokin viittaus sinne siihen suuntaan tehdä. Komissiohan sitä puhui näistä tärkeistä asioista. Sekin voitaisiin ottaa hyvää siihen mukaan. Sophie Entwelte kohdassa 13, mitä tulee vihreästä taloudesta, vihreästä elpymisestä, se olisi myöskin tärkeää huomioida. liittyen mitä vihreän kasvun ja vihreän elvyttämisen saralla voitaisiin tehdä. Meillä on varmaankin edessämme mielenkiintoinen keskustelu. Tämä on erittäin tärkeä asia nimittäin. Merci. Kiitokset. Ei enää ole puheenvuoropyyntöjä. Aha, herra Harbour, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chairman. Uh, Kiitos paljon puheenjohtaja. Kaikki ovat ottaneet esille sen, että tässä mietinnössä on erillinen kappale, joka koskee kuluttajien oikeuksien loukkauksia kilpailussa. Ja mielestäni tämä on hyvä asia. Toivon, että pystyn käymään nämä asianmukaiset neuvottelut asiasta vastaavan valiokunnan kanssa. Olen iloinen, että tämä Intveltin mietintö on jo saatavana, joten pystymme näin ollen hyvin katsomaan, mitä asioita siellä on ja mitä me toivoisimme siellä olevan. Toinen asia on poikkeus, jota me työstimme talousasiainvaliokunnan kanssa. Se liittyy siis moottoriajoneuvoja koskevasta yhteispoikkeuksesta siis on kyse ja myös kilpailuasian pääosasto on tätä työstänyt ja olisi tärkeää saada tästä tämä asia todellakin etenemään mahdollisimman nopeasti. Tässä on ollut jonkin verran viivästyksiä ja nyt sitten toivottaisiin, että aikataulu voisi olla tiukka, mutta toisaalta meillä valiokuntana pitäisi olla mahdollisuus tutustua tähän asiaan riittävän hyvin, jotta voimme sitten siitä jotakin sanoa. Ajattelimme, että tässä olisi puolisen vuotta aikaa hoitaa tätä ja olisi kuulemiset ja kaikki, mutta nyt tämä on puristettu hyvin tiukalle aikajanalle tämä käsittely. Ja erityisesti merkkitavaroiden jakelu, hintakysymykset ja kuluttajan ja muut asiat, joita kuluttaja-asioiden tulostaulun yhteydessä tänä aamuna käsiteltiin. Bielan mainitsi myöskin julkisten hankintojen kysymyksen, ja se ilman muuta kuuluu meidän alamme. Tässä puhuttiin tällaisesta tiedustelusta, joka koskee julkisten, julkisten hankintojen säätöjä, mutta se ei varsinaisesti ole pääosasto, kilpailun pääosaston asia. Ja mielestäni meidän täytyy pitää mielessä se, että me tiedämme, mitä asioita meidän toimivaltamme kuuluu. Ja tietääkseni edustaja Ryyle onkin parhaillaan paneutumassa tähän asiaan. Voitte luottaa, että, että minä seuraan näitä asioita ja kerron teille sitten aikanaan, kun kerrottavaa on, ja informoin myöskin aikatauluista. Muutama sana. Niin, puheenjohtaja. Niin, saatte vielä puheenvuoron sisämarkkinavaliokunnasta. Näistä julkisista hankinnoista. Äh, minä olen äh, sen käsitys, että tätä ei ole tässä katettu, se on kokonaan uusia ongelmia siinä koska esimerkiksi kiinalaisista, kiinalaisista lähtö, alkuperä olevien yritysten työntämisestä meidän markkinoillemme, jos se työntelemme toiskentavat myöskin sitten valtion tukemina, kun taas toisaalta sitten meidän omien manteremme omilla yrity, omien yritysten valtion apua ei, ei sallita. Se ei tietysti toisaalta ole ihan meidän toimivaltaamme, mutta se on kuitenkin erittäin tärkeä kysymys ja ja sikäli kun tiedän, esimerkiksi rakennussektorilla on ongelmia ja myöskin erilaisten julkisen liikenteen, rautateiden rakentamisessa ja erityisesti rakennusteollisuudella on vaikeuksia. Tämä kuuluu inta ja sen täytyy kantaa siitä huolta. Tässä on tietysti sitten ylipäätänsä direktiivien täytäntöönpanosta jäsenmaissa niin, että ne sitten noudattavat näitä kilpailulle säännöitä, sitä tietysti pitäisi huolehtia jäsenmaiden itse, mutta tästä pitää kuitenkin kysyä komissioltakin. Me koko ajan näemme, että direktiiviä pannaan täytäntöön jäsenmaissa ihan eri, eri tavalla – mitä tulee näihin julkisiin hankintoihin, minä, minä, minä haluaisin siihen lisää oikeusvarmuutta, koska nimenomaan pienet ja keskisuuret kunnat ovat tässä ikään kuin pulassa saavat sitten ehkä mahdollisimman vähemmän tilauksia kuin muuten joka tietysti hidastaa talouden elpymistä. Niin, je crois qu'il serait bon maintenant de donner la parole. Niin, kiitokset. Nyt antaisin komission edustajalle puheenvuoron. Rova Colucci, olkaa hyvä. Uh, good evening, thank you. Uh... Iltaa ja kiitoksia. Haluan kiittää tämän illan keskustelusta, sillä olemme siinä saaneet hyvin kattavan käsityksen niistä asioista, jotka tätä valiokuntaa kiinnostavat ja niiden avulla pystymme todellakin parantamaan vuosittaista kilpailuraportointiamme ja pystymme paremmin seuraamaan niitä suosituksia, joita meille esitätte. Tämän halusin tuoda aivan ensimmäiseksi esille. Tiedätte jo, että Komissiossa me olemme asianhoitajia ja tietenkään emme nyt, ja siellä on myöskin tämä vaihdos, jäsen, jäsenistövaihdos käynnissä, joten emme nyt voi sitoa käsiämme, koska emme tiedä, mitä sitten seuraavat viranhoitajat tulevat tekemään. Tässä on enemmän kyse todellakin markkina-asiain pääosaston alaisuuteen liittyvistä asioista eikä niinkään kilpailuasioista, mutta jos esimerkiksi valtion avun suhteen esiintyy kilpailun vääristymistä, niin silloin me niistä vastaamme. Mutta todellakin nämä puitteet on otettava huomioon. Enimmäkseen näitä asioita säätelee markkina-asian pääosasto. Sitten kysymys tästä päätöksestä, joka äsken esitettiin. Tietänette, että kilpailupääosaston kompetensseissa on ollut joitakin muutoksia ja osa asioista on siirtymässä kuljetusasian pääosastoon. Mutta heti kun tiedämme itse tästä enemmän, niin kerromme sitten teillekin kyllä tästä tärkeästä muutoksesta. Ja tämä asia on hyvin, hyvin pitkään ollut esillä ja se on hyvin tärkeä. Sitten moottoriajoneuvot. Panimme merkille nämä kommenttinne ja olemme iloisia siitä, että olette kiinnostuneita tästä asiasta. Uskakseni voidaan todeta, että pyrimme informoimaan parlamenttia hyvissä ajoin siitä keskustelusta, jota julkisista, julkisista kuulemisista käydään. Se oli kaiken kaikkiaan oikein onnistunut harjoitus. Tarkoitan siis tätä työpajaa, joka järjestettiin ja se auttoi kyllä tämän keskustelun käymisessä. Olemme aina käytettävissä mielipiteiden vaihtoon tästä aiheesta ja teemme kyllä varmasti kaikkemme, jotta voimme ottaa teidän kommenttinne huomioon. Täytyy kuitenkin muistuttaa, että tämä ryhmäpoikkeussääntö, sen voimassaoloaika päättyy toukokuussa, joten meillä on tähän liittyviä rajoituksia mutta joka tapauksessa otamme mielellämme kaikki kommentit huom- vastaan ja otamme ne huomioon siinä määrin kuin mahdollista. Ja varmasti voimme myös yhdessä työstää tätä yleisempää aikataulua. Näistä alussa esitetyistä eri näkökohdista sanoisin, että kun meidän raportissamme painotetaan kuluttaja-asioita yleensä ja sitten käsitellään myös kartelliasioita, niin tällainen linkki oli hyvin tärkeä mielestämme ja tämä näkökohta on otettava huomioon komissiossa laajemminkin. Seuraavina vuosina aiomme toistaa tämän tyyppisen lähestymistavan, siis pyrimme vangitsemaan ne kaikista keskeisimmät kilpailuvääristymät ja sitten opettavaisella tavalla selvittää niitä kuluttajille näissä raporteissamme. Useimmat puhujat tänään painottivat sitä, että 2008 alkoi tämä talouskriisi ja siksi olemme painottaneet sitä ja jatkamme myös tämän talouskriisitilanteen seuraamista. Olemme hyvin kiitollisia tänään saamistamme kommenteista ja jatkamme aiheesta käytävää keskustelua. Sitten näistä yksityisistä korvauksista. Mielenkiinnolla kuuntelimme edustaja Schwabin kommentteja ja kuuntelemme oikein tarkalla korvalla niitä suosituksia, joita meille tulette esittämään. Odotamme siis tämän valiokunnan lausuntoa innokkaina. Kiitoksia. Merci, Madame Colucci. Kiitoksia, Rova Colucci. Sitten Milan, onko teille vielä ihan jotain lyhyttävää lopuksi? Tak bardzo króciutko, bo mamy jeszcze... Joo, kyllä. Lyhyesti viisi minuuttiahan tässä enää aikaakin on. Haluaisin kiittää kaikkia jäseniä rakentavista kommenteista, Schwabia tietysti eri, erityisesti Stigler äh, aina kommentoistaan tulemme tietysti käyttämään näitä synergiatehoja, joita irtoaa yhteistyöstä talousvaliokunnan kanssa. Ja sitten Harbour tietysti kiitän siitä, että hän aikoo taistella meidän kantamme läpiviemiseksi talousvaliokunnassa. Kuten sanottu, että tässä on kokonainen luku, yksi, yksi kokonainen luku omistettu kuluttajakysymyksille. Ja tätä, tätä tietysti tähän, tähän kertomukseen on liitettävä meidän lausuntomme ja sitä käsittelevä mietintöön niin ikään tietenkin. Tämä kiinalaiset, kiinalaiset yritykset, se koskettaa, koskettaa myöskin Puolaa, siis sieltä peräisin olevat lähtöisä olevat valtion yritykset, jotka siis nauttivat valtion tukea ja tulevat sinne meille useeraamaan meidän kilpailulakiamme lakejamme rikkomaan. Kiitos taas vielä kerran näistä kannanotoistamme ja toivottavasti saamme tästä hyvän lausunnon syntymään. Kiitokset. No niin, seuraava kokous. IMKO-valiokunnan kokous on 14. joulukuuta kello 18.30 Strasbourgissa. Kiitokset teille näistä kaikista hedelmällisistä keskusteluista ja nyt annan puheenvuoron sitten varsinaiselle puheenjohtajalle. Uh, well, thank you very much. Kiitos paljon Bernadette. Halusin kiittää sinua tästä erinomaista puheenjohdosta tänään iltapäivällä ja samoin haluan kiittää muita varapuheenjohtajia, sillä mielestäni on tärkeää, että jaamme tätä puheenjohtovastuuta valiokunnassa. Seuraava täysimääräinen kokouksemme on vasta tammikuun lopulla, eli hyvin pitkän ajan päästä. Sillä välin on näitä muita kokouksia ja kuulemisia, mutta varmasti tapaamme ennen sitä. Joka tapauksessa haluan toivottaa teille kaikkea hyvää sillä välin ja hyvää joulua. Toivottavasti voitte vähän levätä silloin ja sitten esittelijät voivat silloin viedä myös asioitaan eteenpäin Kiitos siitä tuesta, jota ensimmäisten kolmen puheenjohtajuuskuukauteni aikana olen teiltä saaneet. Mielestäni olemme hyvin päässeet käyntiin asioissa ja meillä on ollut hyvin täysi asialista. Ja toivottavasti tämä komission vaihdus ei nyt haittaa meidän työtämme turhaan. Ja 2010 vuonna sitten uusin voimin käydään töihin. Toivotan kaikille oikein hyvää iltaa. Kiitos Bernadette ja Tavataan sitten Strasbourgissa. Si, bonne soirée.